tämänpäiväiseen kokoukseemme. Esityslista teillä on. Jos vastustusta ei ole, niin voimme toimia sen mukaisesti. En näe, että kukaan vastustaisi esityslistaa. Sitten esityslista on hyväksytty. Ja menemme esityslistan kohtaan kaksi, nimittäin suositukset Euroopan komissiolle TTIP-neuvotteluista. Esittelijänä on Wim van den Kamp EPPstä. Tämä lausunto on Intalle on tärkeää, että voitaisiin korostaa, millainen merkitys liikenteellä on transatlanttisissa suhteissa, erityisesti kun on kyse Yhdysvaltojen investointi- ja kabotaasirajoituksista, mutta myös turvallisuus- ja sääntelykysymyksistä erityisesti lentoliikenteessä ja laivaliikenteessä meillä on 76 tarkistusta, joista tänään tulisi keskustella. Me olimme Yhdysvalloissa ja keskustelimme siellä tietenkin myös TTIPstä ja se ei ole ihan helppo asia ja nyt on jännittävää nähdä, miten me tämän hoidamme ja siksipä annankin ensin esittelijälle Wim van den Kampille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, iedereen een eh, bijzonder goede middag. Laitan kaikille erittäin hyvää iltapäivää. haluaisin aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä, jotka ovat kanssani työskennelleet mietinnön parissa. Kiitän heitä heidän panoksestaan, rakentavasta työstä ja 76 tarkistuksesta. Viime keskiviikko-iltapäivänä Strasbourgissa meillä oli kaikkien varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen – kaikki poliittiset ryhmät olivat paikalla lukuun ottamatta NIR, NIitä sitoutumattomia. Ja keskustelimme myös mahdollisista kompromissitarkistuksista. Ja olemme lähteneet uuden kompromissitekstin tänään ja kaikki, mikä tekstissä on alleviivattuna, on viime keskiviikolta päivän kompromissia. Koko ihan kanssa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se, että jotkut kollegat haluavat yleisiä tip teemoja kuljetusvaliokunnan lausuntoon. Mielestäni Langen isoon mietintöön pitäisi laittaa nuo yleiskommentit pikemmin kuin Tran-valiokunnan lausuntoon, mutta tunnustan puheenjohtaja, että, että asiat samassa kuin työolot pitää mainita meidänkin lausunnossamme kysymykset kuskeista, sosiaalisesta polkumyynnistä ovat isoja kysymyksiä. Ja johdanto-osaan kohdassa olemme pyrkineet saamaan myös jotakin sijoittajan suojasta mukaan, koska erityisesti julkisiin hankintoihin liittyvien riitojen sovittelu Yhdysvalloissa on erottamattomasti kytköksissä T-tippiin. Näin haluaisin aiheen, jo, aiheeseen teille johdatella. Mielelläni kuuntelen kommenttejani ja kiittäisin sihteeristöä tuestaan ja Yhdessä sihteeristön kanssa pyrimme integroimaan kommentit ja äänestys on ensi torstaina 26. maaliskuuta aamupäivällä. Kiitoksia oikein paljon sitten Ismail Ertug eh, Leichtfriedin puolesta. Ja, schönen guten Morgen. Niin, oikein hyvää huomenta. Minä nimittäin katsoin väärän suuntaan. Eh, hyvä Vim, täytyy katsoa sinun suuntaasi. Äh, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Kuten jo sanottu, minun täytyy pyytää anteeksi kollega Lightfriedin puolesta, siksipä minä äh, saan äh, nyt kertoa SND-ryhmän kannasta. Voin kertoa teille, että me osaltamme lausunnon Tranissa TTIPstä pidämme sitä hyvänä mahdollisuutena korostaa liikenne alan merkitystä ja liikenneala pitäisi saada enemmän huomiota vielä neuvotteluissa. Me olemme tyytyväisiä tähän lausuntoon ja tässä yhteydessä haluaisimme kiittää esittelijää Era hänen työstään. Tämä ei kuitenkaan muuta mitään siinä, että meidän täytyisi muutamia kompromisseja vielä hioa. Ensinnäkin ilon perustyönormit, joiden ratifiointi, täytäntöönpano ja soveltaminen, mm, niitä ei mainita kompromissiehdotuksissa vielä laisinkaan. Samoin ei mainita sitä, että pitäisi olla seuraamuksia rikkomuksista säädösyhteistyössä sieltä puuttuu kielto eurooppalaisten standardien mm, alentamisesta ja säädösyhteistyötä ja sitten ISSstä ja siitä, että sillä saattaa olla merkitystä liikenneteen suhteen. Meidän kantamme on selvä. Meidän mielestämme tämä ei ole tarpeen Yhdysvaltojen ja EUn välisissä suhteissa. Sitten julkisista palveluista. Siinä haluaisimme kompromississa vähän vahvempaa muotoilua, nimittäin niin, että tällaista ratchet-lauseketta ei tulisi käyttöön eikä myöskään negatiivisia listoja. Haluamme poliittista liikkumavaraa, jotta voitaisiin ylläpitää ja laajentaa julkisia palveluja ja tähän eivät saa minkäänlaiset kauppasopimukset vaikuttaa. Ja olisi hyvä, jos esittelijä meidän kommenttimme ottaisi mukaan kompromissiehdotuksensa, jos näin on, niin sitten lopulta saamme hyvän ja tasapainoisen kompromissin ja hyvän liikennevaliokunnan lausunnon eh, esittelijälle Bernd Langelle Inta-valiokunnassa. Tämä on SND-ryhmän kanta. Kiitoksia. Yeah. Next is Jackie Foster. Kiitoksia. Seuraavaksi Jackie Foster. Uh, yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtajia ja kiitokset eh, esittelijällemme eh, Vandekampille. Meillä oli hyvä rakentava kokous ja monet asiat, joista keskusteltiin, heijastuivat näissä ensimmäisissä kompromisseissa. Tässä esittelijä pyrki tietyllä tavalla niitä jonkin verran suitsimaan. Meidän näkökulmasta meillä on muutamia eri seikkoja, joissa mielestämme on korostettu hiukan liikaa – eräitä sosiaalisia ulottuvuuksia. Emme tarkoita, että me niitä tue. Luonnollisesti hyviä työolosuhteita tuemme, mutta kun tämä tulee liikennevaliokunnalta ja kun luonnollisesti työasianvaliokunnalla on oma sanansa asiassa sanottavanaan tämän kantamme. Ja osa muutoksista, jotka on tehty, on meille hyväksytty viesten kohtaan kolme liittyen me keskustelemme asiasta, kun puhumme tässä omistajuudesta. Tiedämme, että tämä on aina ollut vaikea kysymys Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Ja on yhä edelleen sitä. Hiukan tilanne on parantunut, mutta ei kovinkaan paljon. Ainut seikka liittyen kapotaasiin ja vapauksiin. Tässä tuomme asian esiin, kuten varjoistelijoiden kokouksessa sanoin, tämä itse asiassa toimii molempiin suuntiin, sillä itse asiassa amerikkalaiset lentoyhtiöt eivät saa niitä vapauksia, joita me valittelemme, kun emme niitä saa Yhdysvalloissa. Tämähän on alun perin syy sille, miksi lentoyhtiöt ovat liittoja solmineet, kun voisimme tehdä viittauksen siihen, että me emme saa lupaa tehdä tiettyjä asioita Yhdysvalloissa – täytyy ottaa huomioon, että he eivät näitä seikkoja Euroopassa saa tehdä. Tämä on tosiasia. Mielestäni valvonta on toinen asia, kun palvelusopimukseen viittaamme. Mutta tämän lisäksi uskoakseni muutokset yleisesti ottaen ovat hyviä. Esittelijä on tehnyt jo alustavan luonnoksen, joka oli aluksi jo erittäin hyvä ja keskittyy meidän kannaltamme oikeisiin asioihin. Tässä oli muutama ECR-ryhmän huomio ja kiitokset esittelijälle. Gesine Meissner. Kiitoksia sitten Gesine Meissner. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ja minäkin haluaisin kiittää Wim Vandenkampia, hän se jo tietää. Minä alusta asti sanoin, että tämä on oikein hieno lausunto, erinomainen, ja siksipä minulla ei ole yhtään tarkistusta, koska oikeastaan kaikki minulle sopii, mitä hän on siihen kirjoittanut. Nyt on joitakin tarkistuksia tehty, myöskin minun ryhmästäni. Dominic Rike on tehnyt tarkistuksia esimerkiksi. Joistain kompromisseista on neuvoteltu. Tämä on erittäin hyvin valmisteltu, Vim, se on tässä sanottava. Ja olet vielä kommentteja ottanut huomioon eri ryhmiltä. Mielestäni tämä on erittäin tasapainon tällaisena, ja minä henkilökohtaisesti en mielelläni sitä enää muuttaisi. Tähän on otettu vielä teknologia mukaan, sitä ei kukaan vastustanut yksi aassa. Siinähän myös yksityisyyden suoja ja tietosuoja on otettu mukaan. Tässä sanottiin, että PNR-sopimusten takia on tärkeää, että tämä mainitaan. Se on hyvä asia minun mielestäni. Hyvä Ismail Ertok, meidän ei tarvitse ilosta enempää sanoa. Minä kyllä kannatan työntekijöiden oikeuksien suojaa, mutta me olemme tässä liikennevaliokunta, ja koska jokainen valiokunta äh, tekee lausunnon TTIPstä, niin pitäisi keskittyä siihen, mikä koskee mm, sen valiokunnan toimivaltuuksia. Mehän olemme kyllä tässä maininneet äh, ammattiyhdistykset ja neuvottelut, se on hyvä asia. Mehän haluamme hyviä työolosuhteita, mutta ei sinne enempää tarvitse kirjata. Sitten ISTS ajateltiin, että se otettaisiin mukaan se on siellä niin kuin sen pitäisi. Nimittäin sijoittajan suoja, sehän voi liittyä myös liikentealaan, siksi se pitäisi tässä mainita, vaikka yleisesti olemmekin sitä mieltä, että TTIPstä voidaan yleisesti sanoa hyvin paljon, mutta se ei tähän lausuntoon kuulu. Tässä pitäisi käsitellä ainoastaan liikenteeseen liittyviä kysymyksiä. Se, mitä tässä sanotaan eh, lentoyhtiöistä, on hyvä asia, koska yleensä sopimuksissa lentoliikenteestä Eurooppa eh, jää aina altavastaajaksi ehm, en usko, että tässä saavutamme kovinkaan paljon, koska emme neuvottelu tasa-arvoisina kumppaneina, vaan saamme aina vähän vähemmän, eikä se oikeastaan ole hyvä asia. Viidessä otimme mukaan tämän Dominikin viittauksen, että meistä on vaikea neuvotella, koska meillä on tällainen federalistinen järjestelmä. Yhdysvalloissa on vain yksi keskustelukumppani ja sitten 5A, tämä kaksinkertainen työ, äh, että sitä me emme halua. Se on tärkeää, että mainitaan tämä kun nyt ajattelee millainen varjoittelijan kokous meillä oli, kuinka paljon asioita tähän on otettu, niin tämä on ihan huippujuttu, Vim. Tykkään tästä tosi paljon. Kiitos. Kyllä. Ja käytän tämän puheenvuoron meidän varjoesittelijämme Tania González Penasin puolesta ja pidän sen englanniksi, koska olen saanut tämän terveiset suoraan sieltä Tanjalta. Ensinnäkin pahoittelut, että hän ei pysty olemaan paikalla ja kiitokset raportööri Van der Kampille hänen rakentavasta työstään. Uh, and uh, next uh, Tanja's message. Uh, as... Ja Tanja viestiin, kuten 98, kun terve järki, terve järki pysäytti keskisen investointisopimuksen, meidän täytyy jälleen tehdä kaikkemme, jotta me paljastamme sulle yleisölle, mitä tämä TTIP, tämä sopimus, joka aika on jo jättänyt. Kriisi näyttää hyvältä kontekstilla tekosyille, kuten työpaikkojen luominen, talouden kohtaminen ja uusien säätelykehikkojen oikeuttaminen, jotka on rukattu isojen yritysten tarpeeseen. Nämä tukevat tällaista intensiivistä talousmallia, jossa oligarkkeilla on poliittista voimaa, jolla ne omivat resursseja – jotka oikeudenmukaisessa taloudessa kuuluvat kaikille kansalaisille. Mutta nämä sopimukset aivastaan niille poliittista valtaa, ne haluavat kahmia valtaa riitojen ratkaisemiseksi suverenien valtioteinosten välillä, kuten CT-suoja eli ISDS, jotka ovat epädemokraattisia, ja tämä me voi hyväksyä. muillakin talouden alueella säädökset, jotka suosivat suuria yrityksiä tuppaavat luomaan oligopoleja, jotka, joista pienet keskisuuret yritykset kärsivät johtaa ulkoistamiseen ja heikentää tätä asemaa ja heikentää julkisia palveluita, jotka kuljetuksen alueella ovat tärkein sosiaalisen ja alueellisen kohesion keino. Me emme, emme voi hyväksyä sitä, että epätasa-arvo, prekariaatti, epävarmuus tai ympäristön laatu heikkenevät niin kauan, kun tästä neuvotellaan sellaisesti, me vaadimme transparenssia, jota ihmiset, että Tämän pitäisi tapahtua ennen kuin minkään päätöksiin ryhdytään. Ja kaikki asetukset, jotka yhä heikentäisivät työvoiman oloa, oloja, työoloja, ympäristöä tai kansalaisten oikeuksia, tätä ei tule hyväksyä. Parhain terveisin Tanja. Und dann hätte jetzt das Wort Karima Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten Karimadelli, joka tuli juuri oikeaan aikaan sisään. Ole hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin oman ryhmäni nimissä pahoitella sitä, että edustaja Baas ei päässyt paikalle. Voin sanoa teille, että tämän lausuntoluonnoksen poliittinen linja pitää sisällään hyvin paljon kompromisseja, jotka ovat melkoisen positiivisia meidän ryhmämme kannalta, olivat kyseessä sitten ympäristöseikat tai standardit koskien ajoneuvoja. Tämä ottaa huomioon myöskin kaikki ne standardit, jotka koskevat kahdenvuoroisuutta, erityisesti sisämarkkinaoikeuksien osalta, matkustajien oikeuksia tai melu tai sääntöjä Voidaan myöskin todeta, että tietyt asiat ovat sellaisia, että niitä pitäisi kuitenkin vahvistaa. Esimerkiksi erityisesti avoimuutta koskien kansalaisten oikeuksia. Meidän pitäisi vahvistaa sitä merkitystä, jota TTIP-sopimuksessa annetaan liikennealalle ja erityisesti turvallisuuteen ilmastoon ja myöskin ympäristöön liittyviä seikkoja. Ja meidän pitää myöskin selkeästi osoittaa se, kuinka kipeästi tarvitsemme talouden kehitystä, mutta myös sitä, että syntyvät työpaikat ovat kestäviä. Kun puhumme työpaikkojen kestävyydestä, puhumme luonnollisesti ihmisarvoisista, laadukkaista työpaikoista, joita ei siirretä muualle. Ja tämän jälkeen meidän täytyy myöskin korostaa meidän mainitsemiamme standardeja, ne koskevat erityisesti ajoneuvoja, ja meidän tulisi toimia myöskin niin, että kun puhutaan päästöistä, päästöistä, emme saa unohtaa sitä, että tämä liittyy liikennealan kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja sitten Rosa D'Amato. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen tekemässään kompromissityöstä, mutta meidän täytyy uudelleen toistaa, että me vastustamme perustavanlaatuisesti TTIP-sopimusta myös liikennealalle. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys ja se liittyy tähän sijoittajien ja valtion väliseen riitaratkaisuun mm, mm, Näin näkyy myös, tai se kanta, joka kompromissitarkistuksessa otetaan, on liian ähm, heikko. Meidän mielestämme ISDS-lausakkeet on jätettävä täysin ulkopuolelle. Miksi? Koska tämä on syrjivä menetelmä, joka Ähm, haittaa ulkomaisia sijoittajia äh, ja hyödyttää kotimaisia sijoittajia, antaa niille etuja, joita toisella yhteiskunnan osalla ei ole, ilman että sijoittajille olisi minkäänlaista vastuutta. Ulkomaisten sijoittajien syrjintä saattaisi äh, vaarantaa äh, kilpailun tasa-arvoisuuden, joka tällä hetkellä on olemassa, eikä ole mitään varmuutta poikkeuksista esimerkiksi julkisten hankintojen saralla. Lisäksi meillä on avoimuusongelma ISDSS, koska tuomarit päättävät, onko tarpeen suojella arkaluontoisia tietoja. Avoimuus säilyisi paljon enemmän, jos järjestelmässä käytettäisiin olemassa olevaa oikeusjärjestelmää ja komission tämänhetkisten ehdotusten mukaan. Annan tässä nyt muutaman esimerkin muistuttaakseni teitä siitä, mutta kyllä te sen varmasti tiedätte sellaisia tapauksia, kuten Philip Morrisin äh, haaste ja äh, Australian yritys ottaa tupakan äh, vastaista lainsäädäntöä käyttöön tai Quebecin vesisärötyksen kielto, niitä vastaan voitaisiin toimia. Ja komission ehdotus siksi on sellainen, että tässä välitystuomarit päättäisivät. Ja tällä on todella suuri vaikutus hallituksiin, kun pelotellaan suurilla sanktioilla komission ehdottamat uudistukset eivät laisinkaan hälvenä meidän huolenaiheitamme, koska minkäänlaista uskottavaa vaikutusten arviointia ei ole tehty ISDS-lausu liikenteeseen ja edistyneen teknologiaan. Me varovaisuusperiaatteen mukaisesti haluaisimme, että tämä jätetään ulkopuolelle, kunnes meillä on tällainen kattava vaikutusten arviointi tehtynä. Kiitoksia. Dankeschön. Jetzt Ines. Kiitoksia. Nyt Ines Ajala Center. Gracias, presidente. Si, eh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijää. Siltä, että hän haluaa ottaa erityisesti kuljetukseen liittyviä kysymyksiä tähän enpä usko, että nämä ovat kauhean kaukana niistä kysymyksistä, jotka meitä huolestuttavat, kun neuvottelemme sopimuksista kokonaisuudessaan. Työolot, työsopimukset, ympäristö liittyvät kuljetusalaan. Niistä olemme puhuneet useampaan kertaan. Ja, ja tämä koskee koko maailmaa, joten täytyy tarkastella työoloja, sitä, ovatko työolot työntekijöitä kiinnostavia, työterveellisyyttä, työturvallisuutta, matkustajien turvallisuutta tai työtellä, kuten myös ympäristövaikutuksia. Sekin täytyy pitää mielessä, joten tulen tekemään joukon tarkistuksia, jotka lähtevät siitä, että emme voi hyväksyä ympäristö- ja työvoimasäädösten laskemista tämän sopimuksen yhteydessä. Tämän takia on odotuksensa. Matkustajan oikeutta täytyy vahvistaa. Vihdoinkin vähitellen olemme Euroopassa konsolidoineet lainsäädäntöä ja hyväksyneet matkustajien oikeudet. Olemme neuvotelleet tästä huolisesti. Emme ole mitenkään summamotikassani ottaneet käyttöön, vaan keskustelleet alan ja sidosryhmien kanssa ja meillä on nyt lainsäädäntöä matkustajan oikeuksista. Ja on ratkaisevan tärkeää, että noita oikeuksia suojellaan tulevaisuudessakin. Äskeisessä delegaation tapaamisessa Washingtonissa me keskustelimme näitä lentoyhtiöihin liittyviä pahamaineisia säädöksen puhumme Norwegian Airlinesin tapauksesta. Joten täytyy ajatella sosiaalista polkumyöntiä, työoloja. Kilpailukykyä ei noilla keinoin saa parantaa. Samalla tavoin kohtia. Tuolla tekemään myös tarkistuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen. Kiitoksia ei tästä tapahtunut kummallakin puolella. Tietosuojakin täytyy ottaa mukaan. Täytyy saada selkeyttä tietosuoja, on mahdollista. Täytyy säilyttää eurooppalaiset standardit ja julkispalveluiden velvollisuudet. Meidän täytyy suojella julkisen sektorin vel- velvollisuuksia, pitää huolta, että Euroopassa ei ole mitään uhkaa. Euroopassa ei saa vesittää Euroopan julkisten palveluiden velvollisuuksia. Yes, I wouldn't normally uh, come in after colleague. Kiitoksia. En tavallisesti käytä kollegan jälkeen puheenvuoro, mutta Ella Sendra sanoi, että hän on jättämässä tarkistuksia, mutta me olemme jo kompromissitarkistukset käyneet esittelijän kanssa läpi. Olenko nyt onko jotakin mennyt minulta ohi? Meillä on noin 78 tarkistusta ja sitten kompromissitarkistukset. Ja ajatteko te nyt jättää lisätarkistuksia vai menikö minulta jotakin ohi? Oh yeah, yeah. Okay, I thought you were talking about putting... Niin minä kuvittelin, että te lisää tarkistuksia että jättämässä. Minä, minulta taisi mennä jotakin ohi. Kiitoksia selvennyksestä, kiitos. Lo que pasa es que no se lo ha leído, ese es el problema. <laughs> you haven't read them. This is This is my concern. Te ette ole lukeneet niitä, sitä minä olen huolestunut. Olette tehneet tarkistuksia lukematta kompromisseja tekemättä tarki, lukematta tarkistuksia. Get it. Jos on ollut niin vähän aikaa parlamentissa, niin ei tunne sääntöjä. No niin. Kristin Teillä on puheenvuoro. Merci au travail du rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt todellista vuoropuhelutyötä kaikkien ryhmien kanssa. Tämä oli hyvin tärkeää. Uskokseni sanoin jo ensimmäisen keskustelun aikana T-tipin liittyen, että on erittäin tärkeää, että liikennevaliokunta tarttuu tähän kysymykseen täysin. Se on ratkaisevan tärkeä liikennealalle. Tässä on monia asioita, jotka haluaisin tuoda esiin. Ne on jo mainittukin, täällä kollegat mainitsivat ne erityisesti Ines Ajala Sender. On tärkeää, että TTIP ei vaaranna yleisiä intressejä eikä eurooppalaisia yrityksiä, niiden työntekijöitä tai liikennesektorin palveluiden käyttäjiä. SND-ryhmälle ISDS äh, sijoittajan valtion välisellä riidanratkaisujärjestelmällä mitään syytä olla mukana T-tipissä. Se uhkaa demokratian perusperiaatteita, jolle meidän yhteiskunnamme perustuvat. Tarkistus 18, jossa pyydetään, että komissio kunnioittaa kuulemisen, julkisen kuulemisen prosessin tuloksia ISDSn suhteen, jotta se vedettäisi pois. Tässä tekstistä on aivan avainasemassa ja äärimmäisen tärkeää. Täytyy myöskin varmistaa sen, että TTIP ei luo mitään rajoittavia sääntöjä alue- tai valtiollisille viranomaisille, jos he haluavat vapauttaa eh, palveluja, jotta voisivat taata saatavilla olevat eh, laadukkaat palvelut. kolmenneksen. me vetoamme komissioon, että se kiinnittäisi erityistä huomiota syrjintään jäsenvaltioissa liittyen ähm, pääsyyn julkisille markkinoille, investointeihin ja ilma, ilmailupalveluihin. Nämä ovat asioita, joissa me tarvitsemme selkeän sitoumuksen komissiolta, jotta me näitä prioriteetteja, joita Euroopan parlamentin jäsenet ovat tuoneet esiin, seuraisimme paremmin ja laajemmin. On hyvin tärkeää keskittyä näihin neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä avoimemmalla tavalla. Kiitos. Seuraavaksi Dieter Koch. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten me kaikki, minä saan äh, valtavasti samankaltaisia äh, sähköposteja, joissa äh, pyydetään, että äh, hylkäisin TTIPn kokonaisuudessaan, en tietenkään tee niin. Kiitoksia esitelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Muutamia täydentäviä huomautuksia. Mielestäni neuvottelumandaatin ei pitäisi keskittyä ainoastaan liikennekysymykseen, vaan ottaa mukaan myös matkailu ja logistiikka. Jossain kohdin nämäkin sanat pitäisi näkyä. Sitten toiseksi Euroopan lentoyhtiöiden syrjintää, äh, siitä monet ovat jo puhuneetkin, en halua siitä siis puhua, vaikka tarkistuksen olenkin asiasta jättänyt. Ja kolmanneksi protektionismi, hyvä Vim, äh, pyydät, että se mainitaan. Minun mielestäni meidän pitäisi poistaa protektionismi eikä vaan mainita se, joten hiukan tiukempi muotoilu siihen. Kiitoksia siinä kaikki. Kiitos ja sitten Mari-Kristiina Nuut. Monsieur le Président, mes puheenjohtajakollegat. Kuten viime valiokunnan kokouksessa niin uudistan vastustukseni, FNn vastustuksen. Se että tässä mitään uusia aiheita, kuten koulutusala neuvotteluihin EUn ja Yhdysvaltojen kesken transatlanttisen kumppanuuden puitteissa. Tässä pyritään jälleen laajentamaan päätös lausemaan alaa nyt turismiin – ja loogisesti me toimimme tarkistuksen 8 ja 77 ammattain ja ajoton puolesta. Kuukasäinen kasvallinen rintama on vastustanut sitä uhtaa, että tämä transatlanttinen liittoma voi muodostaa suverenille valtiolle ja kansan auktoriteetille kieltäytyä monikansallisten yritysten ohasta. Monet jäsenet ovat surulliset Yhdysvallat, on protektiosta ne ja haluavat lopettaa kilpailun vääristymät EUn puolesta. En usko, että me kykeneemme saamaan Amerikan kantaa muuttumaan, enkä myöskään usko, että se olisi toivottavaa päinvastoin. Minä haluaisin, että Euroopan unioni ja se jäsenvaltiot ottaisivat esimerkkejä Yhdysvalloista ja hankisivat riittävät välineet, erityisesti tulli politiikan alulla suojellakseen talouksia. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Tack för ordet, ordförande. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos esittelijälle. Kulutuskysymykset ovat tietysti tärkeä osa tätä. Sosiaalinen polkumenti on vakava turvallisuuteen kohdistuva uhka. Se on yleistä minä haluaisin esimerkiksi, että olisi voimakkaampia sakkovaatimuksia, mitä kapotaasiin tulee. Sitä täytyy muuttaa täytyy sanoa, että se on ihan joutava. Se, se vastaa sen, että fuskataan EU-lainsäädännön suojissa. Sitten tarttuisin asiaan, joka tässä sanottiin juuri protektionismista. Kysymys ei ole protektionismista, kun haluaa oikeudenmukaiset ehdot. Kysymys on kohtuullisuudesta, asiallisuudesta. Ei pitää olla oikein, että mahdollista pärkätä ihmisiä esimerkiksi tehdään tällaisia henkilöstösopimuksia ja sopimuksia, joilla kierretään lainsäädäntöä ja meidän täytyy lopettaa tämä. Sitten PNR. Mielestäni tämä on tosi tärkeä asia, joka pitäisi ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön. Ja minä haluaisin, että saatetaan sen esimerkiksi risteilyissä käyttöön. Että meillä on valvontaa sitä, ketkä tulevat alueelle. Ja sitten koko joukko asioita, että pitäisi skarpata mielestäni. Mutta pidetään keskustelu avoinna. Pidetään tekemään, pidetään tehdä me parhaamme. Tämä on ihan hullua puuhaa. Mutta minusta esittelijä on tehnyt hyvää työtä ja haluaisin kiittää häntä siitä. Kiitos. Sitten Werner Kuhn. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tietenkin hyvin keskeinen aihe, vapakauppasopimus Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä, ja siksi on tärkeää, että liikennevaliokunta tekee lausunnon, mutta sen tulisi, ja tämän esittelijäkin Wim van den Kamp sanoi, sen tulisi keskittyä toimialaansa, nimittäin liikennepoliittisiin ja myöskin matkailuun liittyviin aiheisiin. Niiden pitäisi olla keskiössä. On tärkeää, että keskitymme siihen ja sanomme, mitä tapahtuu päästökauppajärjestelmälle ja sekasille. Amerikkalaisilla on laivaliikenteessä rikkivapaan päästöihin liittyvä alue, mitä tulee satamavalvontaan, miten se toimii amerikkalaisissa satamissa, eurooppalaisissa satamissa. Liikenne, satamaliikennehän on tässä tar- tärkeämpää, laivaliikenne on tässä tärkeämpää kuin esimerkiksi tieliikenne, koska siinä meillä on kuitenkin Atlantti välillämme. Ja tietenkin myös lentoliikenne on tärkeää. Olenkin tästä jo puhunut. Siksipä pyytäisin, että hyvä on, työntekijöiden oikeudet on mainittava, mutta kyllä se on vastuuvaliokuntien tehtävä ja EMPL tulee asiasta tekemään lausunnon. Minä todellakin pyydän, että Wim van de Kampin hyvää lausuntoa tässä tuetaan ja pitäydytään niissä aiheissa, jotka ovat meille tärkeitä. Minä halusin vielä muistuttaa siitä, että kun kävimme Yhdysvalloissa, minä lopuksi taksilla ajoin. Tämä taisi olla kauppakamarin rakennus. Siinä oli suuri kyltti, jossa luki, että reilut olosuhteet kumppaniemme kanssa. Ja sitten minä ajattelin, että no laivaliikenteessä ja lentoliikenteessähän ei ole näin. Meillä on epäreilua kilpailua ja Yhdysvallat eivät halua sitä muuttaa ja sanovat, että meillä on sopimuksia, emmekä me halua niitä muuttaa, jos ne sitten mm, haittaavat meitä. No kyllä se voi ymmärtää, mutta miksi meidän ei pitäisi mitään tehdä, jos niistä on haittaa meille? Mm, tämä oli mielenkiintoista. Sitten Berliina Tagesspiegel-lehdessä oli tänään artikkeli TTIPstä ja siellä siellä äh, sanottiin tästä äh, välimiesmenettelystä, minkälaisia äh, menettelyjä on käynnissä. Australia vastaan esimerkiksi menettelykäynnissä, koska ähm, tupakka-askeissa on varoitusmerkinnät ja Philip Morris on nyt valittanut tästä, koska he myyvät vähemmän tupakkaa. Ja sanotaan, että Tämä on laskettu eri tavalla, me haluamme rahat takaisin. Minä halusin mainita kaksi esimerkkiä. Miksi minä saan? Totta kai tämä liittyy siihen. Minä halusin puhujalistalle, monet ovat tästä puhuneet. Tämä on se tärkeä aihe. Meillä olisi täysin erilainen keskustelu vapaa kauppaa sopimuksista, jos meillä olisi näitä riippumattomia välimiesoikeuksia, koska tämä, siksi tämä onkin niin tärkeää. Sanon tämän, koska on tärkeää, että saamme laajan kompromissin tässä. Jos minulla ei ole oikeutta sanoa tätä, niin miksi me sitten istumme täällä parlamentissa? Tämän haluan sanoa ihan selvästi ja myös puheenjohtajana minulla on ihan omat mielipiteeni. Ja tämän sanoin myös puheenjohtaja kokouksessa ja puhemieheltä äh, Schulzilta kysyin, että äh, täytyykö minun valiokunnan puheenjohtajana luopua henkilökohtaista mielipiteestäni, kun tulen tänne sisään. Ja hän sanoi, että ei todellakaan. Äh, Bernd Langea vastaan hyökättiin, koska hän SND-ryhmän valtuuskunnan kanssa kävi Amerikassa, Washingtonissa ja siellä sitten mm, hän esiintyi valiokunnan puheenjohtajana, mutta siellä minä puolustin Bernd Langea. Minulla on oikeus henkilökohtaiseen mielipiteeseeni, sen voin sanoa, sen äsken tein. Kiitoksia ymmärtämyksestä. Nyt anna Marko Dyrkopille puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon lisättävää tähän keskusteluun luonnollisesti. Haluaisin korostaa ehkä kahta asiaa. Yksi kysymyksistä, joka tuotiin esiin, liittyy ilmailuun uskoakseni, ja kuten viimeksikin sanoin, me todellakin tuomme nämä kysymykset esiin, omistajuuskontrolli. Tämä on hyvin tärkeä asia, jonka tuomme vuoropuhelussa amerikkalaisten kanssa esiin. Luonnollisesti tämä on jotakin, minkä me täysin toteutamme. Kaupataasi on vaikeampi kysymys, sillä perinteisesti syistä, joita ei ole helppo ymmärtää, kabotaasi on aina ajettu pois kauppasopimuksista. Mitään syytä ei ole sille, että siis säilytettäisiin tai ei säilyttäisi TTIP-sopimuksessa, mutta, te, mutta anteeksi, kauppasopimuksessa kabotaasia ei aikaisemmin ole otettu mukaan. Se täytyy ottaa huomioon. Tähän mennessä puhtaissa kauppasopimuksissa sitä ei ole käsitelty. Uskoakseni tämä on ainut asia, jonka halusin tuoda liikennekysymyksiin liittyen esiin. Ja taidamme pitäytyä tässä. Kiitoksia. On Schlusswort. Kiitoksia. Ja loppupuheenvuoro on esittelijä Wim van den Kampilla. Kiitos puheenjohtaja. Kulkaas. Olen hyvin tietoinen, että TTIP on aika kiistelty asia. Se, se johtaa usein aika tunteenomaisiin keskusteluihin, mutta alleviivaan, että esittelin teille tekstin, joka on muuttunut jo kaksi kertaa verrattuna ensimmäiseen versioon. Ensin me pyrimme keräämään mahdollisimman paljon tarkistuksia ja viime viikolla keskiviikkona teimme uusia kompromissitarkistuksia, joita ette ole vielä lukeneet. Kaikki sanovat, että, että elämä on mukavaa, no, mutta jos tätä lausutaan vielä parisataa prosenttia muutetaan, niin ehkä ei se nyt niin mukavaa enää ole jossain vaiheessa minun joustavuuteni sitten loppuisi. loppuisi. Totta kai minä pyrin ottamaan huomioon kaikki tehdä tarkistukset, mutta en minä nyt kaikkea voi ottaa huomioon ja rakentaa tähän sisään. Meillä on yhtäältä Alle ja EPP ja ECR, jotka haluavat varovasta lähestymistapaa, myönteisen varovasta suhtautumista TTPn, sitten GUE, joka täysin sitä vastaan. Me vaaditaan paljon poliittista osaamista, että saadaan lausunto tyydyttämään kaikkia. Ryhdyn töihin. Pidän varjoesittelijöitä pitämään ajan tasalla liittyen lopulliseen tekstiin, mutta äh, ratkaisu on äänestyksessä, koska kaikkea en voi tekstiin ottaa. Ja TTPn suhteen etenemme varovaisesti, tartumme niihin asioihin, tämän, ne asiat, jotka kuuluvat valiokuntamme mandaattiin ja ensi torstaina sitten voimme äänestää minun lausunnostani. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin työstä ja hyvästä yhteistyöstä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa. Äänestys äh, liikennevaliokunnassa on ensi viikolla torstaina 26 maaliskuuta. Näin on suunniteltu. Ja Inta-valiokunnassa se on tarkoitus järjestää 6.7. toukokuuta ja täysistunnossa toukokuussa 2015. Tämä on aikataulu. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla Euroopan strategisten investointien rahasto. Eh, ja myöskin eh, lisätalousarvioesitys liittyen siihen. Annan tässä esittelijöille puheenvuoron ensin Ines Ajala-Sender ja sitten Dominik Rike. Sí, gracias, presidente. Sí, eh... Kiitos puheenjohtaja. tulemme esittelemään lausunnon yhdessä. Dominic Reke ja minä, me työskentelemme hyvin yhdessä tiiminä. Ja komite- valiokunnan jäsenet osattivat luottamusta meille ja me olemme puolustaneet verkkojen Eurooppa-välineettä ja myöskin millä mahdollista EFSiä, Euroopan strategista investointirahastoa. Me halusimme ensinnäkin puolustaa olemassa olevia tasoja ja, ja neuvotteluissa, joissa olivat mukana neuvosta, komission ehdotukset, jäsenvaltioiden teollisuuden ehdotukset – eri sektoreiden ja että vähitellen me tunnistimme kriteerit, projektit, työskentelimme katkeraan loppuun asti, saavuttaaksemme mukavalla tavalla paketoidun ehdotuksen, josta me koimme, että se on riittävä me pyrimme vakuuttamaan kaikki neuvoston, komission ja parlamentin enemmistön. Että oli, haluaisimme vakuuttaa kaikki, että verkostojen Euroopalla olisi budjetti. Me tarvitsemme riittävää infrastruktuuria Euroopassa. Meidän täytyy tarttua ympäristökysymyksiin ja tätä, että meillä on oikea infrastruktuuri ja budjetti jolla tavoitteeseen voidaan päästä. Teemme tarjouspyyntöjä ja sitten saamme nämä hyvät uutiset, että Junckerin suunnitelma on olemassa, joka voi lisätä kasvua ja investointeja. Me olemme täysin samaa mieltä, että tämä on ratkaiseva askel eteenpäin. Mutta sitten kuulimme, että Sitten tarkastan Euroopan varoja pitäisi vähentää komission ehdotuksen mukaan. Ja meidän mielestä tämä sahasi sijoittaa Tenin alta. Ja tästä me keskustelimme komission kanssa. Jos me komission ehdotuksen hyväksymme, no sitten me lahtaisimme verkostojen Euroopan heti ensimmäistä tarjouskilpailusta lähtien. Sidoryhmillä on hyvin vähän aikaa. He ovat tehneet tarjouksia, tarjouspyyntöä sääntöjen mukaan ja he kärsivät. Ja me koemme, että me emme voi TEN-projekteissa hyväksyä rahoituksen vähentämistä – Ja me pyrimme, miten jokainen suunnitelma voisi tukea kuljetusalaa. Parlamenttineuvosto ja komissio ovat tottuneet yhteistyöhön alueella. Ja meidän täytyy taata, että meillä on peruuttamaton takuu investoinneille tällä alueella. Me tiedämme, kaikki että me taistelimme joustavuuden puolesta ja lausuntoluonnoksessamme me hylkäämme kaikki leikkaukset sitten budjetissa. Ja voimme varmaan olla samaa mieltä, olemmeko me budjetin tai trannin puolelta lähestymässä tässä, niin, me kyllä me kaikki voimme sen aikaistamisen ja marginaalien käytön hyväksi ja tällä lailla löytää sitten takoot tämän hankkeelle. Ja me olemme sitä mieltä, että parlamentin pitäisi olla avaininstituutio, joka auttaa verkkojen Euroopan budjetin valvontaa. Euroopan parlamentin pitäisi olla täysin mukana ja ihan samalta pohjalta kuin kaikkien muidenkin. Parlamentti haluaa tukea Junckerin suunnitelmaa ja tämän mukaisesti meidän pitäisi olla alusta lähtien mukana. Ja koulutusvaliokunnassa myös tunnistimme tarpeen, että sektoreiden sidoryhmien pitäisi olla mukana. Koulutussektorilla investoijat ja asiantuntijat – Aina pitäisi olla pöydän äärellä, kun pohditaan päätöksiä. Aina pitäisi olla arvioimassa, ovatko ehdotukset ja projektit elinkelpoisia, että me tarvitsemme sektoriasiantuntijoita, jotka ymmärtävät koulutusprojektien erityispiirteitä, tunnistavat projektit, jotka ovat ympäristöystävällisimmät ja parantavat työntekijöiden asemaa parhaiten. Ja kolmannekseen me artiklassa 5 tunnistimme sen, että meidän täytyy tarkastella myös TENTEen ja muiden projektien tilannetta, sellaisten projektien, jotka ovat jo verkkojen Euroopan putkessa ja suhteuttaen niitä jukerin suunnitelmaan. Meillä on koko joukko valinnanta vaihtoehtoja. Kukaan ei meitä voi syyttää siitä, että vaihtoehtoja olisi kaahallittu. Meillä on niin paljon näitä käytäviä ja rautatieverkosta ja kansallisia suunnitelmia ja investointisuunnitelman alla täytyisi olla mahdollisuus tunnistaa sellaiset investoinnit, joissa riskit ovat korkeammat ja jotka voivat olla tuottoisia. Ja heidän pitäisi löytää vaihtoehdot putkessa olevia projekteja tarkastelemalla. Me haluamme myöskin, että projekteilla on eurooppalaista lisäarvoa. Ja sitten tarkastelemme myös verkkojen Euroopassa TNT-kriteereitä. Ja me pyrimme myös tunnistamaan, minkälaisia kannustimia jäsenvaltioilla olisi. Neuvosto suhtautuu varankäyttöön tiukasti. Investointikannustimia siis tarvitaan. Erityisesti sellaiset jäsenmaat, joilla on tällaisia ongelmia ja vaikeuksia tarjota osuuttaan yhteisrahoituksesta. Ja tällaisella alueella on tärkeää, että yhteisrahoituksessa molemmat komponentit tulevat mukaan. Meidän täytyy tunnistaa menettely, joka helpottaisi investointeja, joilla on sosiotaloudellinen vaikutus Sunkerin suunnitelmassa. Ja näitä investointeja pitäisi tarkastella sitä eri tavoin kuin normaalisti vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. Monsieur Riquet das Wort gebe, möchte ich... Paljon kiitoksia. Annan herra Rikelle puheenvuoron. Haluaisin toivota tervetulleeksi vierailijaryhmän, jonka herra Rike on tänne kutsunut. 20 opiskelijaa eh, École Nationale de Pont et Chausseesta. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Eikä tämä nyt paremmin voisi mennäkään, kun eh, Dominik Rike saa puheenvuoron. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervehdin äh, uudelleen opiskelijoita, jotka ovat äh, opiskelijoita, jotka erikoistuvat äh, rautatiealaan. Aivan aluksi haluaisin kiittää Inesiä, jonen kanssa oli erittäin mukavaa toimia vanhana pariskuntana, kuten hän totesi. Ja varjoistelijoita haluaisin myöskin kiittää, siellä olemme niin kiireisiä, että me tapasimme jo varjoesittelijät ennen kuin edes esittelimme tätä mietintöämme, jotta meillä olisi parempaa yhteisymmärrystä. Haluaisin myöskin muiden valiokuntien esittelijöitä kiittää. Tiedätte, että tämä menettely on hyvin monimutkainen, meillä on hyvin paljon esittelijöitä. Meillä oli hyvin hedelmällistä keskustelua heidän kanssaan. Onnistumme pääsemään sellaisen kantaan, joka ei ole vain tämän valiokunnan ja meidän esittelijöidemme kanta, mutta yleisempi kanta parlamentissa on tärkeää, että parlamentti olisi yhtenäinen näissä kysymyksissä. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, kuten mainittua, on se, että me tuemme luonnollisesti aloitetta, joka pyrkii siihen, että luotaisiin takuita Euroopan unionin talousarvion käyttö meillä on takuurahastosta ollut keskustelua, mutta me tarvitsemme myöskin talousarviotakuita pitkän aikavälin investointien eteen. Haluaisin muistuttaa, että on hämmästyttävää, että jäsenmaat nyt kerääntyvät näiden välineiden ympärille, kun ovat aikaisemmin ne suurin joukoin torjuneet erityisesti verkkojen Eurooppa-välineen osalta, mutta tämäkin on parempaa kuin ei mitään. Sen sijaan, jos me tuemme perusperiaatetta, joka on luonnollisesti hyvin poliittinen toimintansa osalta, kuten Ines mainitsi, meillä on muutamia huomioita kuitenkin tehtävänämme takuiden ongelma on se, että meidän pitäisi luoda takuurahasto. Se on tämän ehdotuksen yksi tavoite, komission tavoite, ja tämän takuurahaston pitäisi laajentua tarpeiden mukaan asteittain, ja uskoakseni Euroopan parlamentin lähestulkoon kaikki esittelijät, joiden kanssa olemme keskustelleet, eivät ole lainkaan samaa mieltä sitä, että tämä rahasto laajenisi verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020 välineiden puolelle, jotka on luotu nimenomaisesti pitkän aikavälin infrastruktuuriprojektien tukemiseksi. Tässä mielestäni on todellinen kysymys ja toisekseen meillä on myös avoin kysymys liittyen tutkimusprojekteihin, jotka ovat eurooppalaista tukijalkaa. Kuten Ines sanoi, nämä ovat omistautuneita projekteja, jotka joiden suhteen hyvin pitkällistä neuvottelua on käyty Euroopan unionissa. Ja sitä paitsi nämä projektit eivät ole samantyyppisiä, ne tavoitteet eivät ole samanlaisia. Eräät nauttivat tukia, toiset takuita ja tässä yhteydessä Junckerin takuujärjestelmä ei sovi kaikille. Me emme voi ottaa yhdestä rahastosta äh, antaaksemme sellaiselle takurahastolle, jonka tavoite ei ole aivan samantyyppinen. Emme voi tässä purkaa sellaisia eurooppalaisia suunnitelmia ja välineitä, jotka ovat hyvin suuren työn ja vaivan tulos toisekseen, koska tässä meillä on kysymyksessä lisätalousarvio, joka tarkoittaa tarkoitus on käsitellä tietyllä tavalla neljän vuoden takurahaston varoja, vaikka meillä on monivuotoisen rahoituskehyksen sisällä vuotuiset talousarviot, jotka parlamentti ja neuvosto hyväksyvät. Ei ole helppoa. Tässä haluaisin viitata kollegoihin, jotka ovat sorvaamassa mietintöjään, anteeksi, tarkituksiaan. Meillä on äh, tarve sille, että tarkoitu, tarkistukset menisivät samoille linjoille talousarvion kannalta tästä kappaleesta äh, talousarvion äh, pääluokasta 1a, jos et tunne talousarvion menettelyä, se jakautuu useaan pääluokkaan, emmekä me voi ottaa yhdestä varoja antaaksemme ne toiselle, paitsi jos teemme muutoksen monimutkaisen rahoituskehykseen muutoksen, mutta tämä on hyvin pitkälle monimutkainen prosessi. Me emme voi ottaa rahoja esimerkiksi tietyistä rahastoista, jotka ovat kohdassa 1b, siirtää niitä kohtaan 4 tai 5. Emme voi ottaa esimerkiksi ulkopolitiikasta varoja ja laittaa ne sitten pääluokkaan 1a. Totean tämän, koska tämä ei ole toteuttamiskelpoista. Tämän tyyppisiä tarkoituksia ei pitäisi siis esittää. Tarkastusten pitäisi olla käytännössä toteuttamiskelpoisia. ITRE-valiokunnan esittelijä, mutta myöskin, ja tämä on hyvin tärkeä budjetti, ja EK-valiokuntien esittelijät ovat ehdottaneet, että artiklat 18 ja 19 poistettaisiin. Ne ammentaisivat suuresti varoja verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020 välineistä. Ja on ehdotettu, että ähm, nämä varat korvattaisiin ei-korva merkityillä varoilla. Te tiedätte, että talousarviossa on äh, tämän tyyppisiä. Luonnollisesti niihin pitää aivan ensimmäisenä turvautua, kun tarvitsemme varoja tähän takuurahastoon sen sijaan, että menisimme heti ottamaan varoja, jotka on omistettu aivan äärimmäisen tärkeille tavoitteille. Takuuthan kuitenkin pitää löytää. Nämä ovat ne peruskysymykset, joita me olemme käsitelleet ähm, ITRE ja TRAN. Me olemme keskittyneet nyt äh, näihin artikloihin 18 ja 19 ja 5.2 artiklaan, palaan siihen myöhemmin. Me olemme käsitelleet myöskin sitä, että hallinnon pitää olla sen tyyppistä, että me voimme ohjelinjojen mukaan käsitellä eri ö, ähm, projekteja mm, ja myöskin valikoida sellaisia projekteja, jotka eivät ole vain pankkiluontoisia niin sanokseni, vaan jotka tuottavat todellista lisäarvoa. Tämän lisäksi meillä on hallintoon liittyviä lausuntoja. Meillä on tällä hetkellä olemassa mekanismi, joka on investointipankin sisäinen järjestelmä. Ja me haluaisimme, että meillä olisi olemassa myöskin poliittinen valvontamekanismi. Tätä Euroopan parlamentin jäsenet ovat korostaneet. Se on Euroopan unionin intressien mukaista. Ja tämä on myöskin perusfilosofia kaiken taustalla. Meidän täytyy käsitellä riskejä tämän takuurahaston osalta. Aikaisemmin näihin asioihin ei vielä ole puututtu. Haluaisin lopettaa todeten, että uskokseni parlamentissa on vakaa, vankka kanta liittyen siihen, mistä takuurahaston varat tulee löytää ja liittyen siihen, että sisäisiä mekanismeja täytyy kunnioittaa. Tässä meillä on riski, että sekä neuvosto että komissio ovat eri mieltä kanssamme. Te tiedätte, että tämä suunnitelma hän lähtee suoraan puheenjohtaja Junckerilta, ja hän poliittisista syistä haluaa saada asiat hyvin nopeasti eteenpäin. Tämä selittää sen, miksi me olemme niin kiireisiä. Meidän piti kiiruhtaa työissämme, vaikka tämä teksti on äärimmäisen tärkeä. Uskoakseni tässä on hyvin poliittinen ulottuvuus kyseessä. Kaikki ovat sen huomanneet, varmaankin ovat samaa mieltä. Ja sitten tekninen ulottuvuus, jota ei saa unohtaa, silläkin on poliittisia seuraamuksia. Uskoakseni tässä kerrankin on todellisia intressejä sen puolesta olemassa, että Euroopan parlamentti olisi yhtenäinen. Tämä ei tule olemaan helppo asia voittaa, ja jos jakaudumme, saatamme tässä uhrata sellaisia politiikan välineitä, joita olemme yhdessä kovalla vaivalla luoneet aikaisemmin. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt Markus Piper. No, kun nyt tässä yritetään saada aikaan kompromisseja, niin kyllä tässä vaiheessa vielä voi olla eri mieltä silti haluaisin eh, kiittää kumpaakin esittelijää siitä, että olemme tehneet ensimmäisen askeleen, että verkkojen väline että jollain lailla on tässä yritetty pelastaa. Mitä enemmän me alkuperäisistä rahoista saamme, sitä vähemmän meidän täytyy puuttua Junckerin suunnitelmaan kriteerein. Mielestäni tämä lähestymistapa, joka nyt on valittu, on ensimmäinen eh, tärkeä askel uusina rahoituslähteenä. Nyt sitten No 18-19 artiklahan on poistettu, sitähän me kannatamme. Uusina rahoituslähteenä olette maininneet rahoitusvälineitä vuosittaisessa menettelyssä. sano että ohjelmat 1A pitäisi ottaa mukaan marginaalit, joustovälineet, että rahoitus, monivuotista rahoitusnäkymissä 2016 pitäisi pohtia uudelleen ja että vuosien varrella kertyvät ylijäämät olisi hyödytettävä tutkimukseen ja verkkojen Euroopan välineeseen. Tämä kaikki on oikein, mutta se on epävarmaa. Se ei tule riittämään takeisiin ja tämä on komission ihan perusteltu kritiikki. Komission jäseniltä henkilökohtaisesti tulee päivittäin viisi sähköpostia, joissa ehdotetaan jopa tarkistuksia. Sitä pidän kovasti. No, mutta tämä ei toimi, koska nämä ovat vuosittaisia tarkistuksia, Kuitenkin investoinnit ovat pitkän aikavälin investointeja. Tämä ei riitä se, mikä on hyvin rohkaisevaa, on se, että komissiossakaan ei enää epäillä sitä, että 18.19. artikla olisi poistettava. Äh, näin komission on pakko ajatella. Jos komissio on nyt sitä mieltä, että se ei toimi niin kuin parlamentti haluaa, niin sitten hyvä komissio, mitä vaihtoehtoja teillä on? Ja nyt on meidän vuoromme. Mehän parlamenttina, meillähän ei ole edes oikeutta puuttua tähän asetukseen ja tehdä konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Se ei ole meidän tehtävä. Me voimme ainoastaan vaatia, että komissio tee se meidän puolestamme. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän on nyt tällainen rakennussetti tarjottava, jossa on mahdollisimman paljon erilaisia välineitä ja kyllä myös yksi B-välineitä, miksi ei, miksi me voisi sitä tarjota, se ei haittaa, meidän täytyy sitä jopa tarjota, jotta komissio ryhtyisi vähän ajattelemaan. Ja budjettivaliokunnassahan ne tarkistukset, jotka menevät siihen suuntaan, että osa tästä varauksesta pienennetään ja ihan alusta asti tuetaan näitä verkkojen Euroopan rahoja, niin miksi me emme eh, Trannina kaikkia näitä välineitä esittele, annamme tämän tarjouksen komissiolle ja sanomme, että tässä teille eh, ehdotuksia, eh, pohtikaapa tätä. Mielestäni meidän pitäisi tukea ajalla Senderin ja Rikeen ehdotusta, mutta haluaisin täydentää sitä lisäideoilla. Ja pyytäisin sillä tukea täältä valiokunnasta, koska hyvät naiset ja herrat, liikennevaliokuntana meidän tehtävämme on tehdä enemmän, enemmän kuin muiden. Euroopan Eurooppa-väline on Euroopan ulkopuolella, kohesiomaiden ulkopuolella kuollut, jos meidän vastuullamme ei nyt ole tehdä kaikkea mahdollista ja mennä vielä vähän pidemmälle, niin sitten minä en oikein tiedä. Minä kyllä kannatan sitä, että mm, teemme, ehdotamme uusia ideoita ja EPPnä tulemme niin tekemään. Sitten viimeinen asia, joka liittyy näihin kriteereihin. Tämä on kyllä hankala kysymys. En usko, että Junckerin suunnitelmaa saisi eh, liikaa pullistella kaikenlaisilla asioilla, mitä pitäisi ottaa mukaan. Sitten Junckerin suunnitelma kaatuu. Meidän täytyisi keskittyä siihen, että TEN kriteereitä noudatetaan. Meidän ei pitäisi mennä liian yksityiskohti, muuten jumitamme tämän menettelyn, jota EIB tässä vie eteenpäin. Tämä on tällaista tasapainoittelua, mitä vähem, enemmän pelastamme verkkojen Euroopan välineestä, sitä vähemmän meidän täytyy puuttua tähän. Niin san, antakaapa komissio meille nyt ehdotuksia siitä, miten me tämän verkkojen Euroopan välineen pelastamme, niin sitten parlamenttina puutumme mahdollisimman vähän tähän asiaan. Kiitoksia. Jackie Foster. Thank you, um, Chairman. Thank you to the rapporteur. Kiitoksia, kiitoksia esittelijöille. Minulla on Robert Seeleriltä viesti, hän on varjoistelijamme. Luen nyt tämän viestin. Hän sanoo... Latvian language? Latviaksiko? Latvian language? Oh yeah, la- kyllä, kyllä latviaksi, jos se voidaan sen tulkata. Ehkäpä pitäydyn kuitenkin englanniksi. Englannissa se on parempaa kuin minun latviani. Hän siis sanoo, että aivan aluksi äm, esiriä pitäisi käyttää vain väliaikaisena järjestelmällä. Se on ECRn mielestä negatiivisen syklin kumoamiseen tarkoitettu väliaikainen väline. Olemme huolissamme siitä, että tämä ehdotus pyrkii antamaan esille pysyvän luonteen. Toisekseen vaikuttaa, että esir vaikuttaa turvallisemman liiketoiminta ympäristön muutokseen niin, että liikenne, infrastruktuuri, järjestelmiä, jotka toisivat suurta voittoa, voitaisiin toteuttaa. TEN-T-projekti ja vähemmän hyödyttävät rajatylittävät projektit, jotka tuottavat vähäisempää tuottoa, voisivat kärsiä tästä. Siksi ECR mielestä ESIR on tervetullut silloin, kun se on yhteydessä tenteihin, ellei tämä side totoudu. ESIR menettää koko tenteen projektin hyödyn ja vähentää kohesioetuja, joita voisimme saada aikaan rahoitukseen liittyen lopultakin, vaikka vaikuttaa siltä, että olisi hyvä ratkaisu olla puuttumatta verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020 kuoriin, jotta voisimme ESERin toimintaan tukea. Robin Sillerillä on hiukan huolia liittyen siihen, kuinka esille voidaan vuotuisista talousarvioosuuksista rahoittaa. Tämä saattaa vaatia vaikeaa päätöksentekoa, joka tekee talousarviotyön e- vaikeammaksi ennakoida. Hän toteaa, että ohjelmia, jotka ovat MFFssä pääluokassa 1a, ei, niihin ei voida koskea eikä myöskään äm, maaseutu- ja rakennerahastoihin. Hänen kommenttinsa olivat tällaiset, jos haluatte lisää täsmennyksiä, voitte olla yhteydessä Robert suoraan. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia Gesine Meissner. Niin, paljon kiitoksia. Ei minulla ole niin paljon lisättävää. Äh, esittelijät kyllä tietävät hyvin ja hehän ovat kuin vanha aviopari, kun on kyse näistä rahoitusasioista. Tehän itse sen sanoitte, minä vain tämän toistan. Niin, suuri ongelma meille on se, että rahat pitäisi ottaa liikenteessä Domini, kyllä minä sinusta pidän kuitenkin. Kyllä me tämän ratkaisemme. Niin, rahat pitäisi ottaa verkkojen Euroopan välineestä ja sitä me emme niin kovasti haluaisi. Aivan oikein tässä on sanottu, eh, kriteerien pitäisi olla liian tiukkoja, sanoi Markus Piper sitten. Junckerin suunnitelma ei onnistu, tietenkin haluamme Junckerin suunnitelman, mutta ongelma on se, että mistä nuo rahat otetaan. Mm, mielestäni on aivan oikein, että että äh, sanotaan, niin kuin esittelijä ehdottikin, äh, että 18 ja 19 eivät sinne jää sellaisenaan, että sanomme, että äh, rahat olisi otettava ylimääräisistä lähteistä. Minun kysymykseni kuuluu, miten onnistumme siinä, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen, että ylijäämiä ei palauteta, vaan todellakin laitettaisiin tähän suunnitelmaan, joka koko Euroopalle tuo kasvua ja työpaikkoja. Junckerin suunnitelman teoriaahan pidän hyvänä, tuen sitä täysin, ja yksityisten sijoittajien suhteen on pohdittava, mitä kannustimia tehdään, että he investoisivat, eivät he halua liikaa määräyksiä, kyllä minä sen ymmärrän, mutta miten me sen onnistumme ilman, että menetämme verkkojen e, Eurooppa-välinen rahat ja sitten emme saavuta sitä, mitä haluamme. Tässä nyt vähän kierrämme kehää, mutta etsin tässä vielä strategia. Ehkä jollakin olisi ajatus siitä, miten jäsenvaltiot voitaisiin vakuuttaa siitä, että eh, ne määrärahat, joita ei tarvita, ne tarvitaan nyt yhteistä eurooppalaista tavoitetta varten. Tämä on oikein hyvä EUn eh, e tavoite, mutta onnistummeko siinä, se on se kysymys. Ja jos me tänä vuonna ryhdymme ottamaan rahaa toisista lähteistä, onko meillä konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä lähteitä ne voisivat olla vai pitääkö meidän sitten kuitenkin pieni summa ottaa Terkkojen Euroopan välineestä ja horisontti 2020 ja silloin olemme ikään kuin jo ensimmäisen syntimme tehneet? En tiedä. Ehkäpä esittelijät voivat tähän vastata. Kiitoksia, Mere Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät esittelijät, ensinnäkin kiitoksia tiimityöstä, joka osoittaa sen, että valiokunta on valmis taistelemaan yhteisen rahoituksen puolesta. Sen verran näin jalkavaimon roolissa ajattelin tuoda hiukan vallankumouksen henkeä tähän yhteiseen taistoon koska tuolla kotimaassa rahasta taistelu on niin valtavan, valtavan tuttua ja hyvin mielessä, niin haluaisin meidän yhdessä pohtivan sitä, että onko meillä käytössä kaikki potentiaaliset keinot taistella se raha ja pitää kiinni niistä tavoitteista, hyvistä tavoitteista, mitkä raportoorit on nyt tähän draftiin kirjanneet ja jos mietitään tällä hetkellä meidän olemassa olevaa infraa ja sitä tavoitteellista budjettia, johon me halutaan päästä, jotka rahat me halutaan käyttää liikenteen hyväksi, niin pystytäänkö me tarjoamaan komissiolle jotain uudenlaista, jotain sellaista ajattelua, joka veisi eurooppalaista kasvua, työllisyyttä ja myös investorien kiinnostusta eteenpäin. Itse opin liikennesektorilla viimeisten vuosien aikana sen, että uh, if you have less money, you need to use more brain. Eli silloin kun, silloin kun rahat loppuu, niin pitää käyttää lisää järkeä, kun pelkkä rakkaus ei yleensä tässä politiikassa riitä, vaikka se on hyvä lämmitysvoima. Ja itse lähdin pohtimaan tämän yhden esityksen, missä puhuttiin kolmiyhteydestä liikenteen, telekommunikaation ja energian kanssa, ja voisiko sitä ajattelua viedä pidemmälle niin, että liikennesuunnittelu, hankesuunnittelu, älyliikenne, kaikki liikennemuodot mukana, liikenteen tarpeet, muut yhteiskunnan tarpeet, se kokonaisuus vietäisiin pidemmälle ja kuvattaisiin, että miten me voisimme käyttää olemassa olevia rahoitusvälineitä fiksummin ja ne rahat saataisiin tehokkaammin koko eurooppalaisen liikennejärjestelmän hyväksi. Ja niin, että me pystyttäisiin osoittamaan se, että yhtään ainutta lentokenttää, yhtään ainutta rautatietä, satamaa, maantietä ei rakennettaisi vaan rakentamisen vuoksi, vaan niillä olisi aito tarkoitus ja niillä yhdistettäisiin, liitettäisiin, tuettaisiin kasvatettaisiin, rakennettaisiin koko Eurooppaa liikenteellisesti, telekommunikatorisesti ja, ja energiapoliittisesti. Ja mitä sellaista me voisimme tuoda uutta, joka saisi myös investoijat heräämään ja kiinnostumaan enemmän liikennesektorista. Ja jos me pystytään tarjoamaan sellaista järjestelmää, jossa liikenteen haasteet kaupungistuminen, kaupunkien ruuhkautuminen, logistiikan toimivuus, joukkoliikenteen palvelut asiakkaalle, koko järjestelmän toimivuus ja, ja osaaminen hyödyntäen, niin meillä olisi niin kuin parempi pohja puolustaa sitä meidän omaksi kokemaamme rahoitusjärjestelmää, verkkojen Eurooppaa, SEFiä, Sanon tämän sen vuoksi, koska meidän täytyy pieninä olla ketteriä ja meillä pitää olla myös se backup-suunnitelma, koska olen aivan varma, että komissio tulee laittamaan meidät todella tiukille tämän asian kanssa. Tässä jalkavaimon terveiset avioparille. Kiitos. Danke sehr, Karima Deli. Kiitoksia, Karima Deli. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia yhteisesittelijöille heidän työstään. Ensimmäinen kysymys, jonka voimme täällä valiokunnassa esittää ja Euroopan parlamentissa yleensäkin, kun puhutaan Junckerin suunnitelmasta, on hyvin yksinkertainen. Kuka tulee valitsemaan projektit, jotka rahoitetaan? Ja nimenomaan tässä eurooppalaisen strategisen investointien rahastossa tiedämme, että meillä on äm, olemassa valvontakomitea, jossa rahat antavat tahot, olipa kyseessä sitten EIP tai joku muu, tulee valitsemaan nämä valintakriteerit. Hyvät kollegat, sanon suoraan, Euroopan parlamentti on talousarviovallan käyttäjä, joten epäsuorasti se on tässä varat antamassa, joten sillä on oikeus, on täysin oikeutta, että tämä parlamentti vaatii päästä mukaan investointikomiteaan, joka valikoi näitä projekteja. Muistuttaisin teitä siitä, että kaikki paikalliset tahot ovat olleet täysin poissa neuvotteluista ja on tunne, että Eurooppa lähettää sellaisen viestin, että etenemme ylhäältä alaspäin. Ja me taas haluaisimme saada aikaan elävät alueet Euroopassa, ja meidän tulisi edetä alhaalta ylöspäin. Tämä oli ensimmäinen huomio. Toinen huomio, me ähm, Rob Ecology haluamme kiinnittää huomiota lisäarvoon. Kyllä todellakin, ja kaikissa näissä ähm, ehdotuksissa, kun tarkastelemme artiklaa numero viisi. me haluamme hyvin selkeästi mainita, mitkä ovat pääasialliset kriteerit ja ennakkoehdot, joiden mukaisesti liikennealan projekteja voidaan rahoittaa. Näin on tehty Emirissä ja RTETssä. Olemme nähneet, että olemme käsitelleet rajoittuvissa tapauksissa, kuinka voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä tai muita kuluja, kuinka voimme noudattaa olemassa olevia ympäristönormeja, jotka ovat Euroopan unionissa voimassa. Tämän lisäksi meillä on tarkistuksia, joita tulemme esittämään, jotka korostavat sitä, kuinka tärkeää on luoda synergiaa energiaverkkojen liikenteen ja äh, kommunikaatioverkkojen välille. Tässäkin haluamme horisontaalisen projektiyhteisrahoituksen tuoda esiin, samoin kuin rautateiden turvallisuus- ja signalisaatiojärjestelmien osalta. Meidän täytyy ottaa huomioon älykkäät liikenneverkot ja myöskin jokiverkostot. Tämän lisäksi rautatiealalta otamme huomioon myöskin meluseikat tarkistuksissamme. Yhteisrahoitus ennakkoehtona rajat ylittävissä rautatieprojekteissa on jotakin, mikä puuttuu tästä. Se on täysin hylätty tai purettu. sekä rautatieverkon osalta että esimerkiksi pyörä verkoston osalta. Ja me estämme myöskin tarkistuksen, jonka olemme aikaisemmin jo lausunto, lausunnon osalta esittäneet. Nämä tarkistukset keskittyvät lisätalousarvioon numero yksi ja yleiseen vuoden 2015 talousarvioon. Kiitoksia. Rosa Damato, olkaa hyvä. Grazie, Presidente.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 Infatti 8 miliardi destinati all'EPSI di questi... 8 miljardia, jotka on annettu esille, 3,3 tulee verkkojen Euroopan välineestä, josta 2,7 on tarkoitettu liikenteelle. Haluaisin korostaa erästä asiaa. Verkkojen Euroopan välin varat ovat tällaisia tukia, jotka yhteisrahoitetaan jäsenvaltioiden kanssa sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka on vaikea rahoittaa yksityisillä lainoilla Kuten esiriasetuksessakin sanotaan, 2,7 miljardia on tarkoitettu sellaisiin tieosuuksiin ja rautatieosuuksiin, jotka e, eivät ole niin kovin kannattavia ja niissä olisi hyvin vaikea saada yksityistä pääomaa myöskin näillä vipuvaikutuksilla. Meidän täytyy myös korostaa muutamia asioita, joista haluamme keskustella yhdessä esittelijöiden kanssa. Esimerkiksi, että yritetään siinä saavuttaa tai puu, ottaa ykkösosakkeen määrärahoja, jotka on tarkoitettu kilpailuun ja kehitykseen, jotka ovat vaarassa tällaisina säästökuurin aikoina. Ja sitten budjetin vuosittainen eh, jakautuminen, jotta esiristä tulisi todellinen resurssi, jolla voitaisiin torjua työttömyyttä, päästä tästä kriisistä yli, niin jotta se olisi todellinen ylimääräinen rahasto, niin e, eikö tämä vuosittainen uudelleenjako ole taas jarru, jolla poistetaan takuita ja heikennetään tätä rahastoa. Toivottavasti pystymme tekemään yhteistyötä tässäkin asiassa. Ja sitten Kristin Rivodallon. Merci, président. Un... Kiitos, puheenjohtaja. Nämä kaksi esittelijä ovat rakentavasti ja kollegiallisesti suhtautuneet tähän työhön, että tässä on tästä sektorityötä, jossa jokainen vaalikunta puolustaisi omaa rootelijan. Tämä EFSin ehdotuksen suhteen mietin osoittaa, että jos kun tämä yhtenäinen ja komissio haluaa edistää Euroopan tavoitteita, me voimme saada muut, pysymme muuttamaan Eurooppaa. Teksti menee oikeaan suuntaan tuotantosektorin suhteen yhdistämällä määräyksiä, joissa on se äh, prioriteetteihin. Les transports et le développement des... Ää, äh, verkkojen Eurooppa, jolla on aito ja eurooppalaista lisäarvoa, sen täytyy olla olennainen osa EFSin rahoitusta. Mitä sitten tulee tarkoitus 41, joka pyrkii mahdollistamaan sen, että jäsenvaltiot voisivat sulkemaan EFSI-rahoitukseen kasvupaketin vajeista olisi innovoivaa ja tukisi eurooppalaista kasvua täytyy myöskin, että EFSin hallintaa koskevat ehdotukset ovat aito parannus komission teksti, mitä hallintaan tulee investointikomiteoiden asiantuntijajäsenen rooli ja Euroopan investointipankin ja komission sopimukset antavat selkeän merkin, että parlamentti, joka edustaa Euroopan ääntä, sitä tulee kuulla EFSin suhteen. Se projektien valinnoista, kun tässä on tämä lisäarvoperiaate, niin jälleen valkuntaamme osoittaa, että Euroopan investointisuunnitelmalla on lisäarvoa. Täytyy valita aitoja riskiprojekteja, joilla on lisäarvoa ja joita Euroopan investointipankki ei olisi muuten rahoittanut. Jetzt ist Wim van der Kamp dran. Sitten Wim van der Kamp. Uh, voorzitter, dank u zeer. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki tukevat esiiriä, sillä luonnollisesti kaikki haluaisivat 315 miljardia euroa, jotka saattaisiin pumpata Euroopan talouteen, mutta jos olemme rehellisiä, kun luin kahden kanssaesittelijän mietinnön, minulle selveni, että Esiirin käytännön kysymykset, erityisesti sen rahoitus, ovat hyvin haastavia nyt näin myönteisin termin ilmaistuina. Voitaisiin myös sanoa, että tämä on aivan eeppinen päänsärky. Tämä mietintö oli hyvin mielenkiintoinen, erityisesti sen johdanto. Johdannossa ja mietinnön alussa yhteisesittelijät tekevät hyvin perusteltuja poliittisia huomioita liittyen siihen, mitä he haluavat saada aikaan ja mikä meidän valiokuntamme rooli tässä on. Olen heidän kanssaan täysin samaa mieltä ja toivotan heille menestystä neuvotteluissa, sillä neuvottelut tulevat olemaan hyvin monimutkaiset. Olen täällä käytävillä kuullut puhuttavan siitä, mikä on mahdollista toteuttaa ja mikä ei. Hyvä puheenjohtaja, me liikennevaliokunnassa emme ole tyytyväisiä esiirin rahoituksen suhteen ja haluamme, että artiklat 18 ja 19 saataisiin pois, mutta jos näin tehdään, meidän täytyy voida esittää uskottava vaihtoehto. Kollegani Martin teki jo ehdotuksen että meillä pitäisi olla ehdotus erilaisista vaihtoehtoisista rahoitusmalleista, mutta uskoakseni voin sanoa EPP-ryhmän nimissä, että me kannatamme sitä, että rahoituspohjaa laajennettaisiin. Kollegani pohtivat sitä, kuinka tämä voitaisiin toteuttaa. Uskoakseni on melkoisin uskomatonta, että Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa jouduttaisiin uhraamaan. Mutta yleinen talousarvio ja kohesio, talousarvio ovat jotakin, mihin me emme saa puuttua, niitä ei voida käyttää. Komissio uskoakseni saisi käsittää, että tämä tulee olemaan ratkaisevan tärkeä kysymys Euroopan parlamentille, siis se, että rahoituspohjaa laajennetaan. Ja kuten Ines Ajala Sender sanoi hyvin, TEN-T ja verkkojen Eurooppa ovat jotakin, missä projektit on kuvattu hyvin tar- tarkoin. Ja on tärkeää, että me tuomme esiin, että Euroopan parlamentti haluaa voida vaikuttaa EIPn päätöksiin. Emme tiedä, kuinka tämä tapahtuisi, tapahtuisiko tämä johtokunnan tasolla vai missä, mutta me haluamme jonkinlaisen sanamme sanottavaksi projektien valinnassa. Olisi sietämätöntä, että esimerkiksi verkkojen Eurooppa-rahoja otettaisiin ja annettaisiin vain internetprojekteille esimerkiksi. Tiedän, että te olette samaa mieltä kanssani tässä asiassa. Me haluamme varmistaa sen, että meillä on vielä tilaa klassisille infrastruktuuriprojekteille, kuten esimerkiksi sisävesistöprojektit ja rautatiet. Niillä täytyy olla nimenomaan sijansa esirissä. Vaikuttaa hyvin mukavalta, hienolta, modernilta investoida vain tietokoneisiin, mutta uskoakseni Euroopan parlamentti on myöskin siirtymävaiheen aikana vastuussa perinteisistä infrastruktuurihankkeista, kuten sisävesistöhankkeet ja rautatiehankkeet. Eli me haluamme enemmän sananvaltaa EIPn projektien valinnassa ja me haluamme myöskin sitä, että klassisiin infrastruktuuriprojekteihin kiinnitetään enemmän huomiota. Kiitoksia. Kiitoksia Ismail Ertug. Kiitoksia myös kaikille esittelijöille, jotka ovat tähän osallistuneet. Paljon sellaista on täällä sanottu, jota minäkin kannatan. Haluaisin vain yhtä asiaa vielä korostaa. Sen tähän mennessä ainoastaan kollega Karima Delli mainitsi, nimittäin se tosi seikka, miten aiomme toimia, kun hankkeita valitaan. Kollega Piper ja muut selvästi sanoivat, mitä ei saa tapahtua, ja olen aivan samaa mieltä, mutta meidän täytyy muistaa, että ei voi olla niin, että Euroopan tasolla – jollain tavoin meidän täytyy se tehdä, haluamme tai emme, jollain tavalla meidän täytyy tähän rahoitukseen osallistua. Periaatteessa emme sitä vastustakaan, mutta jos me siihen osallistumme, niin silloin tämän valiokunnan tai tämän parlamentin täytyy pystyä siitä ainakin päättämään, mitkä hankkeet valitaan millaisin kriteerein. tämän vaikean asian voi nähdä neuvosto tai komission näkökulmasta ja kiertää sen eh, ja määritellä etukäteen selkeät kriteerit, eikä meidän tarvitse tässä keksiä pyörää uudestaan. Kahden vuoden ajan, tätä korostan vielä kerran, viime kaudella olemme keskustelleet siitä, millaiseksi haluamme verkkojen Euroopan välinen luoda ja millaiset suuntaviivat luomme TEN-verkoille. Koko tuon ajan eh, loimme selkeitä tulevaisuuteen tähtääviä kriteerejä, joita pitäisi soveltaa myös esirissä. Siksipä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, kaikki on jo keksitty mielestäni hyvin edistyksellisesti tässä ohjauskomiteassa on oltava myös Euroopan parlamentti huomioituna. Kyllä me jonkinlaisen tavan löydämme, että siellä joku meidän etuamme edustaa, mutta että siellä jonkun täytyy olla, se on aivan itsestään selvää. Ja lopuksi haluaisin sanoa, on kovin mielenkiintoista se, että ensinnäkin komissio tai oikeastaan neuvoston puolelta on mielenkiintoista se, että ei laisinkaan osallistuta rahoitukseen, mutta toisaalta hyvällä omalla tunnolla Ja näinhän ministerit toimivat viime viikolla, tai hallituksen ja valtion päämiehet eh, nopeasti hyväksyivät tämän Junckerin suunnitelman, mutta kukaan hallituksen ja valtion päämiehistä eh, kysynyt, kysyi ei kysynyt, mistä nämä määrärahat oikein tulevat, tarvitaanko niitä johonkin toiseen asiaan, jossa saataisiin ehkä suurempaa eurooppalaista lisäarvoa. Ei, kukaan ei tätä kysymystä esittänyt, haluttiin vain asia nopeasti pois pöydältä. Ja kyllä nyt sitten täytyy pääkaupungilta kysyä, että miten he saattoivat hyväksyä ilman suurta vastustusta sen, että määrärahat, jotka oli tarkoitettu infrastruktuurin, energian, laajakaistaan. Miten sieltä saatettiin ottaa rahaa pois ilman, että jäsenvaltiot mitenkään siihen osallistuvat? Siksi ei voida hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot loppujen lopuksi hyötyvät tästä valtavasti. No tietenkin kuka muu siitä hyötyy, koska jos Junckerin suunnitelma, siis Junckerin suunnitelmasta hyötyvät jäsenvaltiot ja silloin jäsenvaltion täytyy osallistua rahoitukseen ja hankkeiden valinnassa myös parlamentin oltava mukana. Kiitoksia. Werner Kuhn. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, tämä on tärkeä asia, että me olemme yhtä mieltä siitä, että nuo määrärahat, jotka Euroopan unioni on budjetissa määrännyt infrastruktuureille ja liikenteelle, siellä myös pysyvät ja nuo kappaleet 18 ja 19, että ne eivät saa astua voimaan. Tekisin kuitenkin ehdotuksen ja verkkojen Eurooppa-välineestä ja TEN-verkoista ottaisin kaikki suuret käyttäjärahoitteiset hankkeet, koska ne ovat ne todelliset tavat toteuttaa tuo ESIR-ohjelma. Jos katsotaan suurten ähm, esteiden voittaminen Alpit etelässä, toisaalta meri pohjoisessa, nämä ovat suuria mm, liikennehankkeita, joita käyttäjät rahoittavat, eli on sitten tiekäyttömaksuja, jotta yksittäiset invest toijat ja sijoittajat olisivat kiinnostuneita näistä hankkeista, mikä muu ei toimi. Ja tämä olisi lähestymistapa esimerkiksi tämän Brenner 2-tunnelin suhteen. Viime kaudella yritimme tätä toteuttaa eurojoukkovelkakirjojen kautta. Tämä on hyvin konkreettinen hanke. Tarvitsee vain katsoa Sveitsiin, Genovasta, Rotterdamiin menevä käytävä. Se kulkee kahden yksityisesti rahoitetun tunnelin läpi, muun muassa Gotthardin tunnelin läpi, ja se Tämä on kaikkien maksettava tienkäyttömaksuja. Me tarvitsemme välttämättä tätä Brenner Basis 2-hanketta. Se olisi erinomainen lähtö kohta ja sama koskee yhteyksiä Pohjoismaihin. Joten tällaiset ottaisin verkkojen Eurooppa-välineeseen tai eh, liikennehankkeet Euroopan tulevaisuus, ne ottaisimme ulos. Ja sitten esirillä voisimme puuttua hankkeisiin, jotka ovat rajat ylittävästi erittäin tärkeitä, mutta niitä ei voida käyttäjillä rahoittaa. Ja sama koskisi Horisontti 2020. Ja silloin meillä olisi jo paljon enemmän pelivaraa tällaisten asioiden hoitamiseen. Kiitoksia. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että idea äh, tällaisen suuren investointihankkeeseen tuli jäsenvaltioilta. Tarkoituksena oli työttömyyden torjuminen, koska joissakin jäsenvaltioissa on 40-50 prosentin nuorisotyöttömyys, eivätkä ne pysty antamaan mitään näköaloja näin tulle, nuorisolle. Ja jos nuoriso lähtee, niin silloin valtiot kaatuvat kaikki sen tietävät, ja siksi painostettiin tällaisen eurooppalaisen investointirahaston luomiseen nuorisotyöttömyyden torjumiseksi mutta missään ei sanota, että hankkeiden on oltava sellaisia, että ne luovat paljon työpaikkoja. Ja otetaan nyt Werner Kuunin e- e- esimerkki. Jos esimerkiksi Alppien tai meren alle 20 vuotta porataan tunnelia, niin se voi Eurooppa-poliittisesti olla kiinnostavaa, mutta työpaikkoja se ei luo laisinkaan. Jos sen sijaan saneerataan ja korjataan, niin silloin voidaan saada aikaan työpaikkoja. Ja se, että korjaustarpeita on nykyisessä liikenneverkossa, siitä kaikki puhuvat, mutta kukaan ei ole ottanut ensimmäistä askelta tähän suuntaan. Siksi on tarpeen, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat tätä vaatineet, myös osallistuvat. Eivät he voi sanoa, ettei meillä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Siksi tämä menee läpi neuvostossa, koska kukaan ei maksa senttiäkään, niin ei sitä voi vastustaakaan, mehän vaan hyödymme tästä. Ja toinen ajatus on se, että Euroopan on kasvattava yhteen. Tätä me olemme 20 vuotta yrittäneet, mutta menestys on vähäpätöistä. Ja Timmermansilta on kaksi kertaa kysynyt, mikä hänen näkökulmansa on. Voiko hän taata, että kun meillä on 350 miljardia, että meillä on 100 miljoonaa, jotta vuonna 2016 Ähm, voidaan Euroopan kulttuuripääkaupunki äh, uudelleen yhdistää. Wrocław siis. Ja minä en saanut tähän vastausta. Saanko tällä kertaa vastauksen? En saanut. Tämä on erittäin tärkeä hanke. Jos me emme vuoden 2016 kulttuuripääkaupunkia Wrocławia pysty rautatiellä yhdistämään, vaan päinvastoin leikkaamme nämä yhteydet yksi ennen joulua ja toinen joulun jälkeen, niin se on kyllä häpeällistä Euroopan unionille. E, eikä hän pysty siihen vastaamaan. Siksi kritiikki on ihan perusteltua, mihin suuntaan olemme oikeastaan menossa meidän täytyy tietenkin maksaa meidän liikennevaliokunta, meidän pitäisi antaa rahat, mutta sitten pitäkää näppimme erossa, me hoidamme tämän. Ei tämä käy. Ja siksi on vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on sellainen, jonka Rainer Böge ehdotti. Jos me koko Euroopan parlamentin budjettia leikkaisimme yhdellä prosentilla, pystyisimme kaiken rahoittamaan ja niin silloin ei tarvitsisi puuttua verkkojen Eurooppa ohjelmaan. Jos leikkaisimme maatalousbudjetista 2,5 prosenttia, meillä olisi saman verran, mutta ehkä Iso-Britannian kuningaskunnalla olisi jotain vastaan, koska he saavat sieltä paljon rahaa. Ja monia muita ö, tällaisia esimerkkejä on. On paljon vaihtoehtoja ilman, että täytyy puuttua verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja mielestäni on aivan oikein, että jos komissio ei keksi, eh, mitä pitäisi tehdä, niin silloin meidän tehtävämme on tehdä ehdotuksia. Vähintäänkin ö, näin meidän on tehtävä. Tästä olemme samaa mieltä. Ö, ja valiokuntien puheenjohtajakokouksessa sanoin, että tästä asiasta olemme valiokunnassamme kaikki samaa mieltä. Kaikki ryhmät sanovat, että tämä ei näin käy. Me haluamme osallistua päätöksentekoon ja niin me voi halua vain luopua määrärahoista. Muuten verkkojen Eurooppa ja välineistölle mitään enää jäljellä ja kyllä meidän tähän täytyy puuttua. Ja nyt komissiolla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Benjamin Angel vai Benjamin Angel? Pronunciation. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos. Enkelikö se on? Antakaa mitä haluatte. Herra Enkeli, puheenvuoro on teidän. Ensiksi haluan kiittää esittelijää sitä vauhdilla, mitä hän on meitä tehnyt. Ja viideltä alueelta kommenttia budjetista, viivoista investointivaliokomiteasta, pipelineista ja sitten pari sanaa kasvevakauspaketista. Aloitan budjetista. Haluaisin korjata väärinkäsityksen. Tuntuu, että jotkut ajattelevat, että horisontti 2020 leikkaaminen ja verkkojen Euroopan leikkaus oli hankalaa ja että he eivät halua maksaa mitään tähän. Näin ei ole. Tässä oli vaikeita keskusteluja, oli paljon jäsenvaltioita, joilla oli, jotka epäröivät ihan samalla tavalla kuin te. Mutta he tuovat siihen tulokseen, että kokonaisuudessaan tämä on se keino löytää se, mitä komissio ehdotti. Ja se valtiot aikovat tukea investointirahastoa merkittävällä tavalla laittavat sitä investointifoorumin ja kansallisten pankkien kautta ja rahaston. Tähän mennessä viisi jäsenvaltiota on ilmoittaneet aikeensa, jos ne laskee yhteensä. Me olemme 26 miljardissa Euroopassa. Älkää ajatelko, etteivät jäsenvaltiot halua sijoittaa tähän. Kyllä ne antavat panoksensa ja ne kovasti työskentelevät panoksensa määrittelemiseksi. No miten tämä vaikea osa? Mä että tähän hyvin herkkä aihe tälle verkkojen Eurooppa-välineen leikkaukset. Komissio on huolestunut, että artiklat 19 ja 18 poistettaisiin. Meidän täytyy vapauttaa tilaa katon alla, budjettikaton alla. Ja budjetin komission täytyy jo tässä vaiheessa ilmaista, mitä määrärahojen jakavat leikata. Ja toisin kuin joku teistä sanovat, meillä on marginaalissa 1,2 miljardia, me voi yksinomaan käyttää marginaalia. On kolme syytä, miksi parlamentin ehdotus huolestuttaa meitä. Ensinnäkin, jos emme, meillä ei ole selkeää rahoitusta heti alkuvaiheessa, ää, vuotuiset budjettikeskustelut käyvät vieläkin kaoottisemmaksi kuin tällä hetkellä. Parlamentti voisi sanoa, että vaikeatahan se on jo nyt, että tuo ei ole mikään tapa-argumentti. No, on kaksi muutakin syytä. Toinen syy on, että me tarvitsemme ennustettavuutta ohjelmien hallinnoinnissa. Jos avain varankäyttöalueella on merkittävää epävarmuutta, että se kuinka paljon varoja voidaan käyttää, tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa suunnitella varan käyttöä. Meillä on koko joukko alueita, joissa on monivuotista ohjelmointia, kuten tutkimus. Meillä on ne 26 miljardin maksamattomat laskut pöydällä, 16 miljardin takkuuden luominen. Ja tämä kykene mitenkään selittämään luottoluokitus yhtiölle, jos me kykene mitenkään selittämään, miten ne rahoitetaan, niin eu luottoluokitus joutuu vakavaan vaaraan. Monet ajalta, että tämä AAA-luokittelun suojelu ei ole niin tärkeää, niin tarkastelkaapa meidän luottoluokista yksi kolmesta suurista luottoluokittajista on jo tiputtamisen luokitusta. Useimmilla keskuspankilla täytyy olla tripla A, että äh, joukkolainat olisivat hyväksyttyjä vakuuksia. Ja tarvitaan kaksi kolmesta suurista luokkalaisista, joten yksi kielteinen luokituksen tiputus lisää vaikeuttaisi tilannetta joten emme voi jättää rahoitusta avoimeksi. Olisi mukavaa, että jos parlamentti ehdottaisi kattavan vaihtoehtoisen rahoituskeinon, mutta avoimeksi tätä ei voi jättää. Pitäisi myös painottaa sitä, että vaikka me käytämme erittäin tärkeästä ohjelmasta, komissiollekin erittäin tärkeästä ohjelmasta varoja, aikomus ei ole tehdä vähemmän – aikomus on tehdä kyseisellä sektorilla paljon enemmän. Kun otetaan rahoja avustuksista, otetaan varoja alueelta, jossa velkavipu oli no yhdestä kolmeen, josta investointien velkavipu on 15. Komissio voi luvata, että kulutusalueella on paljon enemmän toimintaa kuin mitä alun perin suunniteltiin. Sitten toinen alue, investointisuuntaviivat. Meillä on erittäin tärkeää välineä helppo käyttää ja joustava. Olemme usein nähneet hyviä välineitä, joita sääntöjen monimutkaisuus kuristaa. Esimerkiksi nämä hankejoukkolainat. Että mekaniikka ei kauheasti poikkea siitä, mitä tässä halutaan. Meillä on fantastinen projekti Portugalissa – rahoitusta vain ei löydy, kun sen projektin täytyy olla monikansallinen. Haluamme välttää tämän ongelman. Haluamme investointisuuntaviivat, jotka ovat riittävän joustavat. Tämä on aito Sveitsin armeijan linkkuveitsi, joka käy joka lähtöön. Me emme halua mitään maantieteellistä kohdistamista, emme myöskään mitään sektorikohdennusta. Me haluamme täyttä joustavuutta. Mutta olemme samaa mieltä. Ei saa myöskään altistua liika, liikaa tietyille sektorille tai tietyille maantieteelliselle alueelle. Eli tämä tulee olemaan investointisuunta viivoissa. Tämä tulee olemaan selkeätä. Kolmanneksi investointikomitea. Se on ehdotuksen kulmakivi. Pitää muistuttaa teitä, että emme keskustele uudesta rakennerahastojen versiosta tai uudesta teen ohjelmasta. Junckerin suunnitelma ei ole moninkertaista julkisia investointeja, vaan tarvitaan käyttää mahdollisimman vähän julkista rahaa kuin mahdollista, jotta saadaan käyttää mahdollisimman paljon yksilöistä rahaa investointien rahoitukseen. Silloin täytyy varmistaa, että riippumattomat markkina-asiantuntijat valitsevat investoinnin politisoimatta prosessia. Ja prosessia politisoidaan, saattaa ilahduttaa meitä. Ja, ja rakenteesta tulisi kiinnostavia keskusteluita, mutta yksi asia varmaa, että tämä pelottaa investoijia. Koska investoijia kiinnostaa projektien rationaali. 80 prosenttia pitäisi olla yksityisellä sektorilta ainoa keino taata, että rahat tulevat. Luoda robustisti ja hälvetää kaikki asian puuttumisen riskit. Me olemme sitä mieltä, parlamentti tai EKP ei saa olla mukana, niiden pitäisi olla mukana, komission ei pitäisi olla investointikomitean työssä mukana. Investointikomitean täytyy täytäntöönpanna teknisellä tavalla suuntaviivoja, jotka on päätetty sen periaatteen, niiden periaatteen mukaisesti, jotka asetuksessa lainsäädäntövallan käyttäjät ovat asettaneet. Neljäs kommentti projektiputkesta. Olen nähnyt, mietin tuolla hyvin yleisen väärinkäsityksen. Useimmat ihmiset ovat samalla lailla hämmentyneitä – investointiputkella ei ole mitään Junker-suunnitelman kanssa tai erityisesti EFSin kanssa sinänsä. Asia ei ole niin, että kun projekti on putkessa, niin EFSI tai Euroopan investointipankki rahoittaisi sitä. Tämä pipeline luo vain selkeän kuvan investointimahdollisuuksista Euroopassa, koska tietyn kokoiset projektit, jotka ovat EU-politiikan kanssa yhteensopivia. se estetään aloitteena projektin edistäjille. Tämän on tehdä projektista seurattava. Mutta tässä on myös investointi aloitteita, joihin ei tarvitse penniäkään julkista rahoitusta. Haluamme luoda innovoiva lähestymistä, vaan tälle ei ole mitään ennakkotapauksia maailmassa. Ja mä sen houkuttelemaan pienille jäsenvaltioille, jotka ovat välttämättä ilmastojen tutkassa. Ranska, Saksa ja Italia ovat ilmastojen kannalta luonnollisia maita, mutta Itämeren maa, Baltian maat tai Välimeren maat, niin on vaikea houkutella investointia. Nyt investoijat näkevät tämän yksillä verkkosivulla helpolla tavalla. Kenenkään ei taistella tästä, minkä pitäisi olla tässä pipelineissa – Kaikki jätökset lähetetään, pannaan tähän investointisivuille putkeen, vaikka ne eivät olisi olemassa olevien meidän kannalta hyväksyttäviä. Vakaus- ja kasvusopimus. Te ja muutkin valiokunnat ehdottavat, että sen soveltamisen suhteen täytyypä kaataa vähän kyllä öljyä laineelle ja muistuttaa, että komissio valvoo sopimusten noudattamista. Ja oikeusperustan tässä asetuksessa ei mitenkään mahdollista sopimuksen muuttamista. Laitosperusta teollisuudelle ja tutkimuksen muulle, mutta sen yli vakaus- ja kasvupaketti on neuvoston asetus. Ja se on se koska perussopimus on laadittu näin. Ja, ja lievästi sanoa hankalaa. Parlamentti yrittää muuttaa neuvoston asetusta tekstillä, joka on hyväksytty yhteispäätösmenetelmällä. Näin sen lisäksi, mitä oikeusperusta aiheuttaa ongelmia. Totta kai te voitte tehdä ehdotuksia. Mutta se pitäisi tehdä esimerkiksi päätös lauselman kautta, joka on se asianmukainen väline. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, jetzt Dominik Riquet. Kiitoksia Dominik Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja synteettisesti. Tässä on kaksi ulottuvuutta tässä paketissa. Ensinnäkin tämän mekanismin säätelyulottuvuus ja sitten toisekseen takurahaston varojen alkuperä, tämä ulottuvuus olemme äh, kuulleet äh, tässä komission puolustavan kannan ja toisaalta esimerkiksi vihreiden ja sosialistien ajavan kannan. Toisaalta sanotaan, että asioita ei pidä monimutkaista, pitää yksinkertaistaa niitä eikä pidä liikaa sekautua tämän järjestelmän toimintaan. Ymmärrän tämän hyvin siksi, että investoijat täytyy metsästää vähän niin kuin muutakin riistaa, joka on varovainen. Ei saa metelöidä liikaa, että se parlamentti pitää suurta melua. Ja me emme saa nyt luoda sellaisia sääntöjä, jotka ovat liian alaa valtaavia. Meidän täytyy tässä perustelut huolet tuoda esiin, mutta samaan aikaan emme saa monimutkaista järjestelmän toimintaa. Inesin kanssa tässä onnistumme varmaankin löytämään hyvän keskitien. Toinen ongelma liittyy varojen alkuperään, kun puhutaan äh, kauroista, niin hevoset tappelevat. Suurin osa ryhmistä käytti puheenvuoron ja ilmaisee, että näitä artikloja 18 ja 19 eivät hyväksy. Me emme tässä ryhdy taskuja tyhjentämään, mutta emme myöskään mieltämme tyhjentämään. Emme ryhdy ottamaan monien vuoden, vuosien työn hedelmänä syntyneestä järjestelmästä varoja joka nyt on täysin toimintakelpoinen ja siirtämään näitä varoja sitten pitkän aikavälin investointeihin. Tämä on jotakin mahdotonta ja komission täytyy se ymmärtää. Sitä vastoin kuulin tässä ehdotuksia mennä pidemmälle kuin esittelijät ovat ehdottaneet. Kuulin ne, otan ne huomioon, mutta meidän täytyy keskustella niistä, täytyy katsoa, onko niissä erityisiä esteitä sen tiellä, että pääsimme pidemmälle. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin sanoa sanasen liittyen komission puheenvuoroon. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin heitä, kuten aina, ja erityisesti koska olemme vaikeuksien suhteen samaa mieltä monissa asioissa. Tähän lisäisin vielä sen, että mietinnössä me äh, käsittelimme tätä investointijatkumoa hiukan toisin, ja tässä te melko äh, jyrkästi sanotaan, että tämä ei millään lailla liity esiin. No mitä se sitten täällä tekstissä tekee? Te sanotte, että tämä ei liity lainkaan esiin rahastoon. No miksi se sitten on täällä mukana koko jatkumo? Teidän pitäisi löytää jonkinlainen selitys tälle, parempi selitys. Ja kun artiklat 18 ja 19 ovat talousarvioartikloja ja sanotte, että ne eivät kuulu tähän tekstiin ollenkaan, rahaston varojen alkuperä on todellinen kysymys, joka liittyy todellakin esiiriin. Sitten tässä viitattiin vakaus- ja kasvusopimukseen. Voimme keskustella asiasta varmaan keskenämme täällä, mutta tämä on viesti, jonka haluamme tavalla että toisella läpi. Me emme voi äh, asettaa sanktioita äh, niiden maiden niskoille, jotka kärsivät tilanteesta vielä enemmän kuin muut. Meidän pitäisi niitä pyrkiä tukemaan eikä viedä leipää niiden suusta, jotka muutenkin jo kuolevat nälkään meillä pitäisi olla tasapainoisempi ratkaisu tässä asiassa. Todellakin minä olen sitä mieltä, että komission kanta liittyen EIPn vakauteen, mekanismin yksinkertaisuuteen on tervetullut. Ja sitten vielä sananen liittyen talousarvioon. Kuuntelin teitä hyvin tarkasti ja vaikuttaa, että teillä ei ole yhtään argumenttia. Tämä on hämmästyttävää. Toivon, että te voitte minut vakuuttaa, mutta ainakaan minun osaltani tämä ei helposti tapahdu. Sanoitte, että kaikkien paras kanta on komission kanta. No, tämähän on tietenkin väittelyn lähtökohta, mutta jos sanotte meille, että ei olisi kovinkaan helppoa toimia toisin kuin te olette ehdottaneet, koska tämä talousarvomenettely olisi kaoottinen. No meillähän on talousarvomenettelyitä kolmet sovittelut edellisenä vuosina ollut. Tämähän on aina hiukan kaoottista. Ennakoitavuus ei varmaankaan niinkään kärsi siitä, jos meillä on yksin lisäbudjettikohta, jossa on muutama miljardi, pari miljardia liittyen pitkän aikavälin investointeihin. Olen samaa mieltä, että on varmaankin on hiukan vaikeaa nämä kaikki asiat tuoda talousarviomenettelyyn mukaan, mutta ei se millään tavalla uskottavuutta tässä uhkaa. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa. Tässä argumentti on, että mekanismin uskottavuutta ei saa nakertaa, koska tämä takuurahasto ei ole tavallaan takuu mekanismi. Kyllä se on takuu, sillä sehän on valitettavassa, valitettavasti näiden kyseisten mekanismien varassa – pysyvästi. Haluaisin myöskin muistuttaa sen, että meillä on talousarviossa ei korva merkittyjä varoja. Me ehdotamme, että ne käyttäisiin ensin. Olen nyt pahoillani, mutta mielestäni olisi kuitenkin parempi käyttää nämä varat ensin. Te sanotte, että meillä on vuosittain 28 miljardia maksamattomia laskuja, tai tällainen tilanne oli viime vuonna, niin ei tämä kumoa sitä, että suuret osuudet palautetaan vuosittain jäsenmaille, vaikka kaikkia maksuja ei ole edes maksuttu. Tämä maksamattomien laskujen ongelma on ongelma, joka hyvin paljon huolestuttaa parlamentin jäseniä, mutta emme voi hyväksyä, että tällaisissa olosuhteissa sadat miljoonat eurot palautetaan vuosittain jäsenmaille. Älkää tuoko meille sanomaan, että budjettikaos ja maksamattomat laskut ovat jotenkin argumentteja, jonka vuoksi me emme voi budjettiin talousarvioon turvautua takurahaston osalta, mutta eh, nämä varathan palaavat usein jäsenmaiden taskuihin. Meillä olipa skandaali, kun jäsenmaat ovat valtavia palautuksia saaneita maksamatta edessä sitä, mitä niiden piti omana talousarvioosuutena maksaa talousarvioon. Nyt, eh, anteeksi vain, mutta mielestäni tämä ei lainkaan ole esimerkki siitä, mitä komissio on pyytänyt vakavan mielisestä talousarviotyöstä. Te sanoitte, että me tällä mekanismilla saamme enemmän aikaan, tällä esiermekanismilla liikennealalla mm, kuin rahoitusmekanismilla, mutta minulla on ollut ilo ja kunnia kanssa esittelijän kanssa esällistyä äh, verkkojen Eurooppa-välineen trilogiin, ja silloin jäsenmaat eivät tästä välineestä halunneet kuulla puhuttavankaan. En tiedä, kuinka moninkertainen vipuvoima meillä pitää olla, että pääsemme näihin 315 miljardiin, mutta ei tämä sitä muuta, että me menemme, että jäsenmaat menevät Euroopan unionin talousarvion kukkarolle ikään kuin etsimään varoja sellaisiin välineisiin, joita ne eivät koskaan ole tukeneet. Tämä on luonnollisesti poliittinen hanke, jota komission puheenjohtaja johtaa, mutta silti meidän ei pidä tässä uhrata talousarvion vilpittyvyyttä ja mahdollisuutta käyttää varoja kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttää yhtä aikaa eri mekanismeja, tukia ja lainoja ja muita rahoitusvaihtoehtoja. Me olemme nyt aivan erilaisessa tilanteessa kuin ennen ja toivon, että komissio palaisi aikaisempaan ehdotukseen. Se olisi äh, moraalisesti puolustettavissa ja talousarvion kannalta sääntöjen mukaista. Nyt komission ehdotus on moraalisesti epäilyttävä, eikä se talousarvion kannaltakaan voida puolustella. Mutta meillä täytyy olla perusrahat, jotka takaavat sen, että taku, rahaston takuut voidaan maksaa. Tästä asiasta aletaan kiinnostua vasta siksi, että komissio on viitannut tähän vuotuisen talousarvion menettelyyn. Tämä minulle on niin komissiolle uskoakseni nämä argumentit, joita teillä tänään oli esittävänä, eivät tule trilogissa vakuuttamaan ketään. Ja sanotte, että meillä on yhteinen intressi päästä yhteiseen kantaan. No. Paljon kiitoksia Ines Ajala. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo primer lugar querría... Kiitoksia, puheenjohtaja. No, ihan aluksi halusin vain vahvistaa sen, mitä kollega Rike juuri sanoi. Aivan aluksi on sanottava, että eu budjetin on oltava uskottava. On kyse takeista, Ja tämähän oli tällaista kaupankäyntiä jäsenvaltioiden välillä, Tai nämä maarahat tulisivat lisäksi. Nyt haluaisin muutamista niistä asioista puhua, kollegat tällä sanoivat hankkeista ja siitä, ovatko alueen paikallisviranomaiset mukana vai eivät. No, keskustelussa ei siiristä, ei oikeastaan, mutta voi kaikkia kollegoita rauhoittaa. jotka eivät eh, ehkä tätä verkkojen Eurooppa-keskustelua ole seuranneet. Eh, viisi artiklassa nimittäin sanotaan, että hankkeet ja ohjelmat, joita esitellään Junckerin suunnitelman puitteissa – ja joilla on yhteys näihin kahteen suureen verkkojen Eurooppa-asetukseen, niin sieltä löytyy kaikki nämä aspektit, pienet, alueelliset, rajat ylittävät verkot. Se on hyvin lähellä sydäntäni. Tai kaikki alue- ja paikallisviranomaiset, joiden kanssa tapasimme, jotka halusivat ottaa kantaa tähän. Edustaja Delli, älkää olko huolissanne tästä. Jos 5a hyväksytään niin kuin on ehdotettu, niin kaikki nämä äh, toiveet ovat siinä mukana. Rajat ylittäviä verkkoja, alueellisia verkkoja ja kaikki mahdollisuudet mennä pidemmälle. Ja kaikki tämä eurooppalaisten arvojen äh, puitteissa luoda tällainen tulevaisuuden liikkuvuuden alue. Nämähän eivät ole pelkästään tukia verkkojen Euroopan välineissä, siellä on myös rahoitusvälineitä. Tästäkin haluaisin teitä rahoittaa. Emme tässä halunneet keksiä mitään uutta. Näitä hankejoukkoverkkokirjojahan on jo olemassa verkkojen Euroopan välineessä. Tässä oli se erikoisuus, että jäsenvaltiot eivät oikein uskoneet tähän. Meidän piti painostaa niitä, jotta ne ainakin osan näistä rahoituskapasiteeteista ottaisivat käyttöön ja sitten sen yksityisosuuden rahoittaisivat julkisista määrärahoista. Herra Piper ilmeisesti haluaa, että mainitaan kaikki mahdollisuudet hyödyntää budjettia. Kuten herra Rike jo sanoi, ihan viimeiseksi voitaisiin hyödyntää yksi A-otsaketta, mutta minä vastutan sitä, että luodaan lisää konflikteja ja ongelmia ottamalla yksi B mukaan. Erityisesti nyt ei pitäisi tehdä niin, koska neuvostohan jo alun perin sanoi, että se ei halua senttiäkään tähän laittaa. Rova Merkelkin sanoi, tämän on tultava yhteisön määrärahoista. Me emme anna lisää rahaa No sitten pitäisi maanviljelijöiltä ottaa rahaa. Minun kylässäni on niin, että tämä sama vanha virsi toistuu joka vuosi, tai sitten halutaan ottaa määrärahoista. No sitten sanotaan, että nyt me saimme suurpiirteisesti äh, 10 miljardia verkkojen Euroopan välineestä. Meidän täytyy sanoa kiitos, jotta sellaiset maat kuten minun maani, jotka eivät tule kohesiomaista, voivat vielä osallistua. Nyt halutaan jälleen puuttua yksi B-kohtaan. Joskus minusta tuntuu, herra Piper, haluatteko te tehdä asioita paremmin vai haluatteko aiheuttaa sekaannista, jotta Junckerin suunnitelmasta ei mitään tulisi? Jos haluatte viedä määrärahoja yksi B-otsakkeesta, niin sitten teidän täytyy ensin selittää maanviljelijöille, jotka jo ovat hyvin hankalassa tilanteessa, ja sitten alueelle kohesio, äh, maista, jotka usein ovat teidän naapurimaitanne, heille teidän täytyy selittää, mistä nämä rahat haluatte ottaa, koska herra Rike ja minä yhdessä budjettiasiantuntijoiden kanssa katsoimme, mitkä budjetti alat eivät ole elintärkeitä myös silloin, kun on kyse verkkojen Euroopan välineestä ja horisontti 2020 välineestä, niin sitten silloinkin olisi vielä mahdollisuus hyödyntää muita kohtia. Ja sitten herra Angel, vai mikä teidän nimenne nyt onkaan, seuraava haluaisin komissiolle sanoa. Meillä ei nyt ole kovinkaan paljon mahdollisuutta keskustella komission kanssa. Yleensä emme rahoituspääoston kanssa puhu, vaan enemmänkin liikennepääosaston kanssa. kun tämä tehdään normaalilla budjettimenettelyllä, vuosituuden budjetti ja hankejoukkovilkakirjat, niin tästä syntyisi ongelmia, kun toimitaan rajat ylittävästi. Ei. Hankejoukkovilkakirjat voivat olla kansallisia tai kansainvälisiä. Tässä on useita esimerkkejä. On hankkeita, jotka ovat yhden valtion sisällä. Ja ne eivät sitten ole jostain muista syystä onnistuneet, mutta kaikki ne syyt, jotka te mainitsitte, ne eivät kyllä ole riittäviä syitä sille, ettei tämä toimisi. No sitten laskuista. Yhdysvalloissa joka vuosi järjestetään poikotti Obaman hallintoa vastaan jumitetaan budjetti lopuksi, laskuja ei voida maksaa. Kuten herra Rike sanoi, tässähän on kyse siitä, että sijoittajat haluavat investoida kiinnostaviin hankkeisiin, muuten eh, he eivät sijoita. Me annamme riittävästi joustavuutta ja lähdemme EUn budjetista, jonka täytyy olla uskottava. Sen on annettava myös takeita. Emmekä me halua joka vuosi näitä määrärahoja äh, raapia jostain kasaan. Meillä on jo Junckerin ohjelma. Me haluamme laajentaa verkkojen Euroopan välinettä. Meillä on hankkeita kiinnostavia, vähemmän kiinnostavia, tukia, äh, julkisia, yksityisiä määrärahoja. Meillä on kaikkea tätä. Kaiken tämän olemme hyväksyneet jo äh, neuvosto, jäsenvaltiot, alueet, teollisuus, kaikki. Ja nyt meidän on sanottava, että älkää nyt pilatko tätä välinettä, johon olemme niin paljon työtä laittaneet. Ja nyt pyydämme komissiota, että se ö, ei aina vain seuraisi neuvostoa, vaan auttaisi meitä pääsemään yhteisymmärrykseen, että saamme aikaan Junckerin ohjelman, joka auttaa ja joka ö, laajentaa infrastruktuuria ja luo eurooppalaista kasvua. Uskon, että pystymme teille erilaisia ratkaisuja tarjoamaan, olemmekin jo tarjonneet, ja teidän pitäisi tukea meitä, eikä lähettää tänne Kataista, joka ei meitä kuitenkaan auta. Haluaisimme, että te autatte meitä, jotta pääsemme yhteisymmärryksen neuvoston kanssa. Erityisesti teidän pitäisi ottaa huomioon, että näistä 28 jäsenvaltiosta vain viisi kai haluaa osallistua ja minun maani e, Espanja ei halua varmaan ei voi senttiäkään e, sinne laittaa, muuten kasvu- ja vakaussopimuksen hälytyskellot taas alkavat soimaan. Ja herra Moskovitsin lausunto. Siinä meille avattiin ovi mielestäni. Ja teidän pitäisi nyt auttaa jäsenvaltioita olemaan proaktiivisempia Junckerin suunnitelmassa. Erityisesti kun on näitä kannustimia. Kiitoksia. So, Eine erste Prüfung von Ensimmäinen tarkistusten äh, käsittely 26. maaliskuuta, kuitenkin silloin on vain englanninkielinen käännös, ja sitten toinen tarkastelu järjestetään 13. huhtikuuta ennen äänestystä, silloin on kaikki kieliversiot käytössä. Äh, englanninkielinen käännös on 25. maaliskuuta käytössänne netissä ja kummankin lausunnon tarkistusten jätön määräaika on 19. maaliskuuta 2015 kello 12. Niin, tällä viikolla aikataulut ovat hyvin tiukkoja. Äh, mitä enemmän rahaa, äh, kun on kyse 350 miljardista, niin kyllä silloin aikataululla voidaan vähän äh, kiristää. Minä en ole koskaan 11 vuoden aikana Euroopan parlamentissa nähnyt tällaista aikataulua, kun on kyse tällaisista summista. Minä nyt kysyn komissiolta, miksi meillä on näin kova kiire? Kyllä, 315 miljardin kohdalla on äh, asioita tarkasteltava kunnolla ja ottaa viikko tai kuukausikin lisäaikaa, ähm, eikä vetää tätä niin nopeasti lähi, ihan läpi. Pääasia, että pidetään kiinni kesäkuun määräajasta, ihan sama mitä siinä on sisällä, leikataanko sitten nuorisotyöttömyyttä vai ilmastonmuutosta. Mutta tämä on nyt se aikataulu. Äh, vote, also, die... Niin, äänestys liikennevaliokunnassa, sen pitäisi olla 14. huhtikuuta ja täysistunnossa kesäkuun toisessa täysistunnossa 2015. Hyvä. Sitten menemme palautteeseen kolmikantakokouksista. Neljäs rautatiepaketti tämä järjestetään suljetuin ovin, joten pyytäisin, että ne, jotka eivät siihen kokoukseen voi osallistua, lähtisivät salista. Kaikki jäsenet saavat tietenkin jäädä tänne.